Dear colleagues, I, I would like to start our, uh, our meeting. Uh, we are uh, with point uh, 10 of our agenda uh, today, and we start with the exchange of uh, views uh, with uh, Mr. Michael Schneider, who is the uh, rapporteur of the opinion of the Committee of the Regions on the future. Niin ensiksi kuulemme sitten Schneideria alueiden komiteasta kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Me olemme käsitelleet tätä myös herra Schneiderin kanssa aikaisemmin. Higher, uh, Regi committee um, uh, could listen, there was this expectation, could listen also to what the committee... Eli nyt voitaisiin sitten kuulla, mitä alueiden komitea ehdottaa tulevaisuuden osalta, joten pitemmittä puhetta. Michael itse asiassa, eikä Michael, saatte puheenvuoron. Kiitoksia, Rava Hübner. Hyvät kuulijat, haluaisin ensinnäkin kiittää tästä kutsusta. Tämähän oli ensimmäinen kerta, kun otan osaa kohesiopolitiikkakeskustelun tässä valiokunnassa yleisellä, yleisesti ottaen sanoisin, että tämä on esittelijälle alueiden komiteasta hyvin arvokasta tulla keskustelemaan teidän kanssanne, jos me voimme ottaa huomioon teidän neuvonne, niin tämä on tällainen klassinen win-win, kaikki voittavat tilanne. Se, mitä alueiden komiteassa me olemme tehneet työtä, on sellainen alustava lausunto. Komissiohan suuntasi meille pyynnön viime kesänä nykyisestä kohesiopolitiikasta ja uusista haasteista. Sen me teimme 15. huhtikuuta. Tämä Tästä lausunnosta päätettiin yksimielisesti, ilokseni totean, siitä päätettiin. Jos kaikki toiveet kirjoittaisi yhteen, sopivat myös yhteen vai ei, niin olisi helppo saada tämä läpi yksimielisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Se on koherentti ja siitä huolimatta se sai kaikkien jäsenten kannatuksen. Olemme siis ensimmäinen eurooppalainen toimielimys, näin halutaan sanoa joka on tulevasta kohesiopolitiikasta tehnyt, esitellyt kantansa. En haluaisi mitään teknologista esitelmää pitää tänään. Se, joka haluaa syventyä näihin yksityiskohtiin, heillähän tämä lausunto on käytössä. Joitakin pääkohtia haluaisin tässä yhdenvertonomaisesti ottaa esille ja luoda katsausta nykyisen keskusteluun. Tärkein, tärkein viesti tässä lausunnossa on se, että puhumme yhdessä ja painokkaasti sen puolesta, että jatketaan vahvaa ja kestävää eurooppalaista kohesiopolitiikkaa. Kohesiopolitiikkaa, jossa on tarjouksia kaikille alueellisille elimille. Meitä ohjaa se vakaumus, että kohesiopolitiikka eri tavalla kuin mikään muu eurooppalainen politiikka on kaikille EU-kansalaisille ymmärrettävä ja näkyvä EU-politiikkaa. Siinä otetaan vaarin Euroopasta positiivisesti ja siihen kuuluu paljon taloudellisia ja sosiaalisia prosesseja ja niitä saadaan käyntiin sen avulla. Sen vuoksi puhumme nyt sen puolesta, että tulevaisuudessa näin olemme sen muotoilleet, että huomattava osa EUn budjettivaroista täytyy antaa rakennepoliittisiin toimiin. Emme budjettiasioista tietysti tässä yhteydessä keskustelleet, vaan puhuimme yleisellä tasolla. Uusia haasteita tulee kuitenkin esille. Olemme samaa mieltä kuin komissio, että kun katsotaan alueellista sosiaalista yhteenkuuluvuutta, niin siitä tulee esille uusia haasteita. Ne ovat meille kaikille tunnettuja avainsanoja, kuten ilmastonmuutos, energiatoimitusten varmuus, demografinen kehitys ja globalisaatio. Ja kun katsotaan kohesiopolitiikkaa, niin ilmaisemme sen vakaumuksen siinä yhteydessä, että nämä uudet haasteet ovat myös haasteita kohesiopolitiikalle. Ja kun nämä uudet haasteet ja ongelmat johtavat siihen, että, että taloudelliset ja yhteiskunnalliset erot kasvavat EU-ssa, niin silloin kohesiopolitiikka on erityisen tärkeää. Silloin kohesiopolitiikka voi antaa panoksen näiden ongelmien ratkaisemiseen. Jos se ottaa huomioon alueiden eh, kilpailukyvyn ja vahventaa sitä. Koska näitä uusia haasteita ei näe kuitenkaan tarvetta periaatteessa uudenlaisiin rakennepoliittisiin välineisiin tai että muotoillaan uusia lisätavoitteita kohesiopolitiikalle. Hyvät kuulijat, me painotamme lausunnossamme, sanon tämä myös pitäen mielessä tämä talouskriisi, jossa nyt puolitoista vuotta on ollut, niin painotamme, että Euroopan kohesiopolitiikka voi antaa tärkeän panoksen siihen, kun tuetaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, mutta myös siinä, kun vähennetään sosiaalisia eroja Euroopan unionissa. Juuri tätä kriisin taustaa vasten sosiaalisen kohesion poliittinen muotoilu täytyy liittyä taloudelliseen ja alueelliseen kohesioon – ja myös 2013 jälkeen sitä ei saa laiminlyödä. Ja Euroopan sosiaalirahasto on sitä varten, että voidaan toteuttaa tätä strategiaa ja tätä tavoitteen asettelua. Myöskin tulevaisuudessa se on siihen hyvä väline. Sen vuoksi kohdassa politiikan puitteissa se täytyy pitää. Ja tulevaisuudessa täytyy olla integroitu lähestymistapa kaikille näille rakennerahastoille, joita käytetään Euroopan alueelle. Meillä on sellainen perusvakaumus tässä lausunnossa rakennerahastoista, nimittäin, että ne ovat tärkeä väline, oikeastaan tärkein väline, jotta kaikille alueelle voidaan luoda mahdollisuudet toteuttaa sisäsyntyinen kehityspotentiaali hyvinvoinnille ja työllisyydelle. Tässä on tällainen optimistinen pohjavire tässä viestissä. Rova Hyypner, kun oli komission jäsen, niin hänelläkin oli tämä painopiste, että periaatteessa jokaisella alueella on potentiaalia kasvuun ja kehitykseen. Ja ne, ne voidaan löytää. Ne ovat vain nyt niitä täytyy vain tukea ja ne täytyy vain löytää. Tässä on se perusvakaumus taustalla, että rakennerahastojen käyttö ei ole mitään tällaista hyvän tekeväisyyttä, ne eivät ole mitään almuja, joita jaetaan avunpyytäjille, vaan siellä on tavoitteellisia investoja tällaiseen potentiaaliin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Halutaan saada aikaan kehitystä alueilla niin, että ne pystyvät toimimaan sen jälkeen itsenäisemmin. Federico Parka on tehnyt mietinnön ja ottanut siellä käytännön ehdollisuus ja äh, joustavuus avainsanoiksi. Ja kun katsotaan alueiden potentiaalia ja panostamme siihen potentiaaliin, niin täytyy saada mahdollisimman paljon joustavuutta ja vapautta alueille, jotta yhteiset eurooppalaiset tavoitteet voidaan toteuttaa. Eli se tarkoittaa sitä, että täytyy olla tasapaino Euroopan laajuisten tavoitteiden välillä, ehdollisuuden välillä ja sen, että paikan päällä konkreettisesti toteutetaan asiat joustavasti. Tässä painotetaan subsidiariteettiperiaatetta, painotamme sitä hyvin selkeästi lausunnossamme. Ja kun viitataan subsidiariteettiperiaatteen äh, tärkitykseen, niin se on myös monitasoisessa hallinnossa tärkeää. Kun ajattelemme tulevaa kohesiopolitiikkaa, niin siinä sitä ohjaavat äh, tietyt periaatteet, mainitsen ne avainsananomaisesti, Jotkut näitä ovat se, että tulevaisuudessakin kohesiopolitiikka suunnataan Euroopan laajuisiin tavoitteisiin. Eli tässä uudelleen kansallistaminen hylätään. Sehän se tavoitteiden sirpaloitumista. Kohesiopolitiikan keskittäminen heikosti kehittyneille alueille, mutta kuitenkin niitä hyötyjä on kaikille alueille, nykyisen hajautetun lähestymistavan ylläpitäminen ja mitä rahoitusvälineisiin tulee, olemme vakuuttuneita siitä, että näiden revolvoitujen rahastojen äh, lähestymistapa, sitä täytyy parantaa tulevaisuudessa. Tässä ikään kuin sivumennen sanoen viittaan tähän aktuaaliin ongelmaan, joka minun alueellani on Saksi-Anhaltissa. Minä tulen Saksi-Anhaltista, Itä-Saksasta. Ja viime kaudella aloitimme näitä revolvoituja rahastoja käyttää. Hypnerkin on tähän viitannut useasti. Ja myös tällä kaudella ohjelmointikaudella olemme käyttäneet tätä välinettä. Kuitenkin tilintarkastuomioistuimen kanssa on ongelma. Tilintarkastuomioistuin vaatii revolvoidun rahaston käydössä äh, keskittymistä tiettyihin alueihin, energiaturvallisuus, ilmastonmuutos. Ja nyt on sitten keskustelu Saksianhaltin kanssa ja tilinturkumusten välillä ja komission välillä, regio, pääosasta äh, välillä, joka meidän äh, lähestymistapaamme puolustaa. Tämä ongelma voi tulla esille muillekin alueilla ja meidän täytyy tämä tarkasti tarkistaa tämä asia. E- eli jos halutaan käyttää laajempi tavoitteisiin revolvoituja rahastoja, niin siinä voi tulla ongelma. Ei pitäisi olla niin, että byrokraattinen lähestyttävä tätä pelivaraa tarpeettomasti pienentää. Tämä oli vain tällainen sivuhuomautus. Mutta se, mitä tulee sitten arkkitehtuuriin tulevaisuudessa kohesiopolitiikan osalta, tämäkin voin kertoa lyhyesti. Tähän äh, suorittaa samanlaisia harkintoja. Olemme myös sitä mieltä, että myös tulevaisuudessa nämä heikoimmat alueet täytyy olla tuen keskiössä Siis suuri osa välineistä ja varoista kohesiopolitiikassa suunnataan ja keskitetään näille alueille. Keskustelemme pitkään tästä rajoittamisesta, miten, millä kriteereillä erotetaan nämä alueet toisistaan. Henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen siitä, että olemme päässeet yksimielisyyteen. Yksi, sitä, että lausunnossa sanotaan, että bruttososiaali, bruttokansantulo on osoittautunut hyväksi kriteeriksi. Ja myös tulevaisuudessa sen pitää olla se kriteeri. On muita tasoja, joilla voidaan indikaattoreita käyttää. Kohesiopolitiikan eh, vaikuttavuuden osalta siellä täytyisi eh, saada lisää indikaattoreita, parempia indikaattoreita, mutta ei alueiden määrittelyssä. Useilla nykyisen konvergenssialueiden luokasta 2013 jälkeen monet alueet joutuvat pois. Olemme toivoneet, että nämä alueet nimitettäisiin ylimenokauden alueeksi. Olemme siinä käsityksessä, että nämä alueet, jotka menevät yli tämän 75 prosentin rajan eri, ensi kaudella, niin myös eh, ensi kaudella niitä täytyy tukea eh, vahvemmin kuin mitä nykysääntöjen mukaan olisi tässä on kyse olennaisesti siitä, että se, mitä tähän mennessä on investoitu näille alueille, satoja eurooppalaisia miljoonia on se investointu näille alueille, niin näiden investointien kestävyys täytyy varmistaa sillä, että eh, on tällainen ylimenokauden tuki 2013 jälkeenkin. Eli jos ne putoavat eh, tämän tukirajan yli, niin tässä vaarantuu se, että ei, sa- ei sille pidettyä näitä saavutettuja menestyksiä. No sitten olemme myös sitä mieltä, että tulevaisuudessa tämä alueiden välinen yhteistyö sopivassa määrin on asia, jota täytyy tukea. Rajat ylittävä alueiden välinen yhteistyö ovat osoittaneet kyllä eurooppalaisen lisäarvonsa – ja EUn yhteenkuuluvuuden kannalta tässä myös tulevaisuudessa pitäisi olla tuen painopiste kolmas tällainen tavoite. Sitten kohdistikapolitiikan toimeenpanosta olemme sanoneet jotain, mutta en halua siitä nyt yksityiskohtaisesti puhua. Byrokratian purkaminen, tarpeita byrokratia ja niin edelleen. Haluan vain tästä lähestymistavasta puhua. Tulevaisuudessa tarvitsemme suurempaa joustavuutta kun otetaan huomioon e- eri olosuhteet jäsenvaltiossa. Ne täytyy ottaa huomioon, tai ne, niitä ei oteta tarpeeksi huomioon näitä kansallisia eroja olosuhteissa. Esimerkiksi kansalliset tilintarkastustuomioistuimet voitaisiin kuvitella, että ne otettaisiin vahvemmin mukaan kohesiopolitiikan äh, käytön, kohesiopolitiikan käytön, varojen käytön valvontaan byrokratian purkamisen mielessä. Sitten viimeinen kohtani. Nyt tämä aktuaali keskustelu Eurooppa 2020 strategiasta on se, johon haluan viitata. Ja viitaten tässä rakennepolitiikkaan. Alueiden komiteassa lausunnossa, mutta myös muutenkin olemme alusta alkaen ottaneet osaa 2020 strategian kehittelyyn Olimme kauhistuneita näistä ensimmäisistä luonnoksista ihan avoimesti sanottuna. Kohesiopolitiikka ei tullut siellä ollenkaan esille. Alueiden ja paikallisten viranomaisten rooli ei ollut ollenkaan esillä. Tässä mielessä komission tiedonannossa helmikuulta asia oli parantunut selkeästi, ainakin nyt verbaalisesti, sanallisesti aluehallintoviranomaisten ja poliisipolitiikan merkitystä korostetaan, mutta tässä näen vielä paljon keskustelun tarvetta ja parannustarvetta, ja nimittäin kahdessa mielessä. Tämäkin vain tällä avainsananomaisesti luettele. Ei saa olla niin, että tulevaisuudessa kohesiopolitiikka oli, olisi pelkkä toimeenpanoväline 2020 strategialle nämä aloitteet, joita strategiassa ehdotetaan, ne eivät saa johtaa siihen, että kohesiopolitiikka omitaan, koska rakennerahastot ovat integroituja ongelmanratkaisuja varten alueellisella tasolla. Ja tätä niiden kykyä ei pidä vaarantaa sillä, että rahainnerakastoja rakennerahasta vähennetään tällaiseen toimeenpanovälineeksi sektoraalisille tavoitteille. Ja sitten aluehallintoviranomaisten myötävaikutus 2020 strategiaan on ihan liian pienellä siellä. Subsidiariteettiperiaatteella ei ole mitään merkitystä strategiassa. Nykyisessä muodossaan ei ole mitään huomiota kiinnitetty siihen, mitä jo Lissabonin strategian puitteissa alue- ja paikallisviranomaiset ovat antaneet eh, strategian toteutumiseen. Ja kun nyt kerran Lissabonin strategia epäonnistui, niin se epäonnistui myös siksi, että eh, ei otettu alueviranomaisia sopivalla tavalla mukaan ja niiden, käytetty niiden mahdollisuuksia hyväksi. Tästä virheestä täytyy oppia tulevaisuutta varten. Tarvitaan yhteisvaikutusta kaikilta tasoilta, mukaan lukien kansallinen, eurooppalainen ja paikallinen taso. Täytyy olla organisoitu yhteisvaikutusta. Ja haluan tässä yhteydessä viitata siihen, että kun olemme Lambert Nistelroin kanssa harkineet tätä, että miten voidaan tehdä tällainen alueellinen paketti, alueellinen sopimus. Näin olemme tätä nimenneet. Huomenna teemme tällaisen yhteisen julkilausuman, josta haluamme kaikille kertoa ja toivomme, että mahdollisimman monet voivat osallistua siihen alueiden komiteassa. Me keskustelemme päätöksestä että miten tämän, haluamme ehdottaa tällaista alueellista sopimusta. No ihan lyhyesti tässä tärkeimmät tästä meidän kannanotostamme, lausunnostamme ja huomiota aktuaalista kysymystä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia Michael Schneider. Ja toivotamme keskustelun. Lambert van Nistelrooy on se ensimmäisenä puhujalistalla. Ja, we zijn er vanmorgen vroeg bij. Dat is een goed teken. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Me hyvin varhain jo olemme päässeet työn, työssä vauhtiin tänään aamupäivällä. Se on hyvä asia. Nyt tässä täytyy miettiä myös kolmansien näkökulmaa, eli tämä on hyvä, kun saimme teidät tänne muitakin näkökulmia kuin parlamenttiin, koska meillä ei vielä tältä valiokunnalta ole olemassa äh, valmiina lausuntoa tästä aluepolitiikasta. Tämä työ on alkanut jo vuosi sitten, reilu vuosi sitten, kun työryhmä luotiin, ja se on jo hyvä asia. Ja hyvin monet meistä kutsuttiin tähän ryhmään osallistumaan, ja minä kovasti arvostan tätä tässä ryhmässä tehtyä työtä. Se on jo osoittanut tuloksensa kun olemme päässeet nyt eteenpäin tästä kohesio, tässä kohesioajattelussamme. Minun mielestäni aluekehitysvaliokuntana meidän täytyisi esittää kysymys siitä, pitäisikö meidän tosiaan pyrkiä aktivoimaan näitä keskusteluja entisestään, voidaksemme tehdä niistä sitten omat johtopäätöksemme. Oikein paljon onnitteluja tästä loistavasta asiakirjasta ja tästä esittelystä. Tämä kysymys käsittääkseni on koko alueiden komitean tukema, eli ei pelkästään EPPn tukema teksti, joten jos oikein ymmärsin, niin koko alueiden komitea on kantanut kortonsa kekoon ja hyväksynyt tämän tekstin yksimielisesti. Minä huomaan, että täällä sanotaan EPP Driving Force ja niin poispäin, mutta kuitenkaan kyse ei ole pelkästään yhdestä ainoasta alueiden komitean puolueesta, joka tätä asiakirjaa on ollut tukemassa. Te hyvin toimitte, kun ette pyri nyt järjestelemään kohesiopolitiikan suuria pääperiaatteita, vaan puhutte pikemminkin näistä hyvistä työmenetelmistä ja tästä nyt en sen enempää yksityiskohtaisesti ryhdy puhumaan, mutta tässä selkeästi huomautatte, että bruttokansantuote tuotteen pitäisi olla tärkein arviointitekijä. Ja minä haluaisin huomauttaa, että meidän ryhmämme EPP tukee näitä kaikkia periaatteita. Ja minun mielestäni kaikki nämä alueelliset vastuukysymykset ja alueelliset ohjelmat, joita meillä on, auttavat meitä muokkaamaan ja jalostamaan tätä välinettä vastaamaan paikallisyhteisöjen tarpeisiin. Ja jos nyt ajattelen tätä kriisiä, jossa nyt olemme eläneet, niin emme tiedä, miten näitä kriteerejä tarkoin sitten käytetään, emmekä ihan tarkkaan myöskään tiedä, että mikä alue mille, mihinkäkin luokkaan kuuluu, joten emme ihan tarkkaan saa, ole saaneet tietää, miten alueiden Eurooppa toimii. Jotkut alueet sitten taas saattavat toimia hyvinkin tietyt vuodet ja toiset sitten huonommin, jos vaikka on työttömyyttä ja niin, niin poispäin. Ja tämä kaikki sitten vaikuttaa niihin päätöksiin ja niihin aiko, niinä aikoina, jolloin näitä päätöksiä tulee tehdä. Jos me nyt sitten pyrimme alueiden puolesta todellakin hyvin puhumaan ja, niit, ja miettimään sitä, mikä sitten mihinkäkin luokkaan, mikäkin alue kuuluu, niin me emme tunnista välttämättä näitä facing in ja facing out järjestelmiä niin hirveän hyvin. Meidän täytyy pyrkiä nyt sitten toimimaan optimistisesti myös, mutta meidän ei tule kuitenkaan ajautua siihen ansaan, että jotkut alueet kuuluisivat luokkaan yksi, vaikka meillä ei olekaan olemassa mitään rahoitusosoituksia näistä luokitteluista. Joten tämä ongelma on välttämättä ratkaistava komission kanssa. Te olette myös puhuneet Lissabonin sopimuksesta ja Euroopan strategiasta 2020. No sekin tulee tänne parlamenttiin pikapuoliin käsiteltäväksi ja uskoisin, että kesäkuun täysistunnossa me onnistumme äänestämään tästä asiasta, ainakin niin toivon nyt tämä tällä erää ja näyttäisi siltä, että Lissabonin sopimuksesta. Wim Kok, joka arvioi tätä tilannetta tarkoin ja ehdotti ongelmien arviointia myös sitä, että täytyy tietää, kuka johtaa, kuka tekee nämä varsinaiset päätökset. Ja silloin sanottiin, että kyse on jäsenvaltioista. No, tästä on nyt tullut tällaista jäsenvaltioiden politiikkaa. Kaikki jäsenvaltiot vain päättävät itsekseen asioista. Mutta Lissabonin sopimuksen mukaan asiat ovat täsmentyneet ja on huomattu, että ei ole kuunneltu näitä hajautettuja kumppaneita riittävän tarkasti, eli kuntien ja kaupunkien tasoa ei ole riittävästi kuultu. Alueiden komiteassa olisi tullut tehdä tällainen valvontapäätös, valvonta-aloite, eli tiettyjen barometrien kautta arvioitaisiin eri kriteerien, arviointi eri kriteerien noudattamismääräyksiä. Näin me saatamme nyt ajautua samoihin virheisiin kuin aikaisempinakin vuosina. Minä uskoisin, että nyt kun olemme 2020 keskustelua käyneet viime täysistunnon jälkeen, niin meidän täytyy tähän ähm, hajautettuun ongelmaan eritoten keskittyä ei pelkästään missään pienissä, pienissä saarialueilla, vaan myös kaupungeilla ja kaupungeissa ja muilla, a, muilla alueilla. Ja meidän täytyy valvoa todellakin sitä, että tässä keskustelussa äh, ka, myös alueellinen hallinto, hajautettu hallinto, äh, hallinto saa äänen piirinsä kuuluviin, eivät pelkästään pelkät valtiot. Jos ajattelen sitä, mitä Alankomaissa nyt tapahtui, niin siellä nyt on käyty noin varttikeskustelua Lissabonin strategiasta ja sen jälkeen ties mistä sitten sanottiin, että no tämä oli loistava keskustelu ja kaikki menee aivan erinomaisesti ja mitään muuta ei tarvita. Tämä ei kuitenkaan riitä. Ja samoihin virheisiin emme saa nyt langeta, koska jos me katsomme tätä komission kysymys, tekstiä, niin tässä on todellakin kyse nyt tiedonannosta ja hajautetuista viranomaisista ja kyse on hyvin lyhytnäköisestä politiikasta ilman riittävää tiedottamista ja avoimuutta paikallisviranomaisiin nähden. Meidän täytyy tällaista aluepoliittista näkemystä enemmän kunnioittaa ja täytyy järjestää avoimia novien päiviä alueiden ja kaupunkien suuntaan ja varsinkin lokakuussa tästä onkin nyt tapahtumia ja minä haluaisin, että me todella vahvasti sitoutuisimme näihin tavoitteisiin, koska tähän nyt on paljonkin aikaa uhrattu tähän 2020 strategiaan ja minä haluankin esittää nyt kysymyksen, mihin me haluamme sitoutua, muuten me emme saa näillä politiikan yrittelimillämme juuri mitään aikaiseksi. Ja <clears throat> tulevaan täysistuntoon toivoisin, että tämä 2020 päätöslauselma, sen pitäisi kattaa kaikki esittämme ottamani asiat. Äh, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Schneider. Minähän tämän paperin olen tuntenut jonkun aikaa, minun täytyy sanoa, keskustelu, joka alueiden komiteassa on käynnissä ja käy yhä. Sehän vastaa melkein täysin sitä keskustelua, jota täällä parlamentissa käymme. Ja ei minua ihmetytä se, että monissa kohdissa olemme tehneet samat johtopäätöksetkin. Olen täysin samaa mieltä, ja kun Lambertkin tästä puhui, niin meidän täytyy katsoa se, että ja varoa, että kohesiopolitiikasta ei tule budjetti, budjetti 2020 strategian toteuttamiseen. Haluan tämän sanoa vieläkin selvemmin, nimittäin, että tällä hetkellä rahastot ovat korvamerkitty 2013 vuoteen asti Lissabonille. Ja nyt Lissabonista on jo luovuttu. Se ei onnistunut ja tuonut ratkaisuja. Emmekä ole vielä ajatelleet sitä, mikä meni pieleen ja onko kaikki mennyt pieleen ja mitä me kohesiopolitiikalla emme ehkä myöskään ole tehneet oikein. Ja, emmekö, ja ennen kuin edellistä on arvioitu, niin meillä on jo seuraavalle kymmenen vuodelle strategia. 2014 vasta kohesiopolitiikka sinne, missä alkaa vaikuttaa. Me kaikki tiedämme, että se kestää pidempään. 2020 tukikausi vielä jatkuu, niin täytyy tehdä taas arvio toivottavasti. Se ei ole huono, mutta jotenkin se on vähän vaikeaa tämän kanssa. Meidän täytyy todellakin varoa mielestäni sitä, että pidämme kohesiopolitiikkaa itsenäisenä politiikkana ja muotoilemme siellä omia tavoitteita. Siitähän tulee silloin synergiaetujakin, mutta täytyy todellakin varoa, että ei yritetä kohesiopolitiikan sisältöjä muuttaa tai käyttää johonkin muihin tarkoituksiin. Yksi konkreettinen kysymys vielä. Siitä tietysti ole voitu vielä tässä lausunnossa keskustella, mutta keskusteluhan meitä kaikkia kuitenkin koskee, nimittäin viime kahden, kolmen viikon aikana ollaan alettu myös keskustella täällä tulevasta kohesiopolitiikasta siinä mielessä, että pitäisikö rahastoja käyttää sanktiomenettelynä niitä maita kohtaan, jotka eivät tiettyjä kriteerejä ole täyttäneet tai ovat täyttäneet ne huonosti tai epätyydyttävästi. Minua kiinnostaisi että onko tästä keskusteltu alueiden komiteassa ja mikä kanta näillä asianomaisilla alueilla tähän on, koska tämä olisi tärkeää myös sen keskustelun kannalta, jota käymme tässä talossa seuraavana kuukausina. Kiitoksia. Uh, uh, eh, kiitoksia. Hyvät kollegat, kuusi puheenvuoropyyntöä, joten lista kiinni. Enkä katso sinne teihin päin, ettei niin tule ongelmia mutta täytyy olla tässä kurinalaisia, koska 20 minuuttia on äänestyksiin. Elisabeth Schröter. Ja, vielen Dank. Um, das erste, als erste... Kiitoksia. Haluaisin selvitystä tästä dokumentista. Kun tässä kannessa on EPP, onko tämä tosiaan nyt EPP-ratkaisu? EPPn kanta, se olisi minulle mielenkiintoinen asia, koska Meillähän on tämä suuri keskustelu siitä, että mitkä eri kannat ovat ja mikä, millä eurooppalaisella ryhmällä on koherentti kanta ja millä ei ole, koska monet asiat tässä ovat mieluummin kuin meidän kantoja, me vähemmän EPPn kantoja. Das anders wäre, das wäre hochinteressant für die Tämä olisi mielenkiintoista tulevan keskustelun kannalta. Eli miten, miten tämä kansilehti pitäisi ymmärtää? No toinen asia on se, se mistä ei ole puhuttu, se on ratkaiseva nimittäin raha. Ja jako. Se tarkoittaa, että haluamme siis etuja ja tarjouksia kaikille alueille. Se on kiva, näinhän on nytkin. Alueiden välisessä yhteistyössä näin on, on pilottiprojekteja, Eli ne eivät ole kohesio politiikan toimeenpanoprojekteja, vaan kokeiluprojekteja pilottiprojekteina. Eli ei ole sanottu mitään rahanjaosta. Eikä ole sanottu mitään kysymyksestä, osittain se koskee 75 prosentin alueita, 60 prosentin alueita, että ne eivät ole omia tavoitteitaan voineet toteuttaa, vaan Lissabonin strategian tavoitteita tämän korvamerkinnän kautta tämä on, on näitä tavoitteita sitten rajoitettu. Ja se, mitä minä olen ymmärtänyt, että olen niin mitä katsoo tätä kriittisesti ja sanoo, että itse asiassa kohesiopolitiikalla on itseisarvo ja sen täytyy olla etusijalla. Tietysti ottaen huomioon EUn kokonaistavoitteet, mutta että ne menisivät samaan suuntaan, koska sehän on yhteispäätös kansallisten, päätösten ja, kansallisten hallitusten ja Euroopan tason välillä, se on ihan oikein, mutta korvamerkintähän on ylhäältä alas väline. Ja se, miten minä teidät ymmärsin, niin alueiden komitea on mieluummin sen puolella, että alueiden omasta tiedosta viedään kehitystä eteenpäin, jotta se tavoitetaan, saavutetaan eurooppalaiset tavat. Se on ihan eri lähestymistapa. Sehän meillä oli meilläkin aiemmin, ennen niin kuin tuli korvamerkintä. Ja minua kiinnostaisi, että kumpaa tämä lausuntonne noudattaa enemmän alhaalta ylös, bottom up, vai ylhäältä alas, eli tämä korvamerkintä lähestymistapa. You, uh, still Nuno Teixeira is the last speaker for this tranche, uh, and then we have four more people. Muito obrigado, Sra. Presidente. Uh, muito obrigado, Sr. Schneider. Antes de mais, felicitá-lo pelo seu... Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos uh, herra Schneiderille tästä loistavasta työstä ja hyvästä esityksestä. Minä haluaisin nyt viitata tähän kohtaan 44, jossa puhutaan siirtymäajan järjestelmistä ja konvergenssiohjelmista, jotta voitaisiin estää kilpailun heikentyminen. Ja tässä pyydetään komissiota luomaan tällainen siirtymäkauden järjestely sellaisille alueille, jotka tässä nyt pikapuoliin joutuvat kärsimään tästä 75 prosentin kynnyksestä. Ja minä tahtoisin nyt huomauttaa, että minä tuen Madeiralta. Se on tuollainen kaukainen alue ja se nauttii etusia oikeuksista sopimuksen sisällä ja koska se on maantieteellisesti hyvin kaukana ja ilmastollisesti hankala, se ansaitsee tällaisen suotuisuuskäsittelyn. Ja Madeira on esimerkki alueesta, jolloin kun Portugali liittyi Eh, Euroopan unioniin, niin 40 prosenttia oli Madeirasta alle eh, tuon keskiarvon 25 vuodessa se on kehittynyt huomattavasti ja tuosta 40 prosentista on päästy huomattaviin lukuihin ja nyt on päästy jo 90, eh, yli 90 prosenttiin kehitysasteessa samaan kuin muissakin, muillakin alueilla ja näin tällaisella itsehallintoalueella on onnistuttu edistymään erinomaisesti, mutta ongelmia toki vielä on olemassa. Ja vaurauserot ovat edelleenkin huomattavat ja liittyvät suoraan näihin luonnonolosuhteisiin. Ja tilastot eivät kyllä näytä siltä, että ne mitenkään, se mitenkään tilanne muuttuisi. Ja näin tuo yhtäkkinen rahoituksen päättyminen vaikuttaa huomattavasti kyllä ikävällä tavalla sitten Madeiraan. Madeira esimerkiksi sai 1098 miljoonaa euroa ja nyt näyttäisi siltä, että tuo rahoitus sitten tuosta luvusta siirtyy vainoastaan ainoastaan 75. Ja jos ajattelemme esimerkiksi nyt tämä tätä kevättä helmikuuta, niin Madeira joutui kärsimään huomattavista luonnonkatastrofiseurauksista, josta tuli miljoonien ja miljoonien e, ongelma, eurojen ongelmat ja kuudessa tunnissa menetettiin kuuden vuoden työ, eli kaikki mitä kuudessa tunn, vuodessa oli rakennettu, niin sitten menetettiin kuuden tunnin myrskyssä ja minä tahtoisinkin esittää kysymyksen, miten toimitaan, koska tämä varmasti yhteisörahojen jaossa on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Eli meidän varmaan täytyisi sitten bruttokansantuotetta arvioida myös muilla tekijöillä, ei pelkästään bruttokansantuotteen näkökulmasta. Eli jos ajattelemme vaikkapa Kanarian saaria, niin siellä on suuri työttömyysluku mutta 28,5 prosenttia kansalaisista on työttöminä ja tämä on aivan huo, huima luku ja hirveä tilanne Kanarian saarten kannalta. Ja myös Madeiralla neljän viiden, neljän viiden vuoden ajan tämä tilanne on huonontunut. Eikö pitäisi pikemminkin löytää muita arviointivälineitä, esimerkiksi työttömyysmäärää ja sitten muita tällaisia vähän täsmentääksemme tätä eh, näitä arviointeja, eikä pelkästään käsitellä noita bruttokansantuotekysymyksiä. Michel, jos voisit vastata kysymyksiin, niin ole hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvät kuulijat. Yritän kaikkia käsitellä. Ensinnäkin kysymys, kenen lausunto tämä on? Tämä on tietysti alueiden komitean lausunto. Muuten te olisi minua kutsuneet. Ja mitä tässä nyt jaetaan, en tiennyt, että se teille jaettiin. Se on minun ryhmäni eh, niin kannanotto tähän alueiden komitean kannanottoon. Eh, tietysti virallinen asiakirja ei olisikaan noin värikäs kuin tämä. Mutta hyvällä omalla tunnolla ryhmäni voi tätä jakaa, mutta siis en tiennyt tästä mutta hyvällä omantunnolla ryhmäni voi sitä jakaa, koska olemme täysin tämän alueiden komitean kannanoton takana. Kuten sanoin, sitä äänestettiin yksimielisesti. Se tietysti tarkoittaa, että EPP-ryhmä oli myös sen takana. Tietysti se kaikki on myös kompromissia, niinhän se teilläkin on. Kun tällaisia lausuntoja valmistellaan, niin täytyy monta asiaa ottaa huomioon. Olen kuitenkin iloinen, että epp ryhmä puheenjohtajana alueiden komiteassa voin sanoa, että kompromissi on sellainen, että se on johdonmukainen koherentti lausunto, jonka takana voi hyvällä olla tunnolla olla. Sitten kysymys budjetista ja käytössä olevista varoista. Lausunnossa sanotaan nimenomaan siellä aika alussa, että hyvistä syistä olemme luopuneet siitä, että esitämme konkreettisia budjettivaatimuksia. Olemme vain sanoneet, se mainitaan siellä alussa, että huomattava osa budjettivaroista täytyy antaa kohesiopolitiikkaan. Olemme siitä mieltä, että täytyy olla ensin selkeys siitä, että mitä oikeastaan halutaan. Ja sitten täytyy katsoa, että miten, missä määrin se voidaan toteuttaa. Sen vuoksi ei mitään lukuja eikä mitään konkreettisia lausuntoja tulevaisuudessa käytössä olevista varoista. Mitä tulee korvamerkintään, työryhmässähän tästä keskusteltiin. Minun näkökulmastani on niin, että täytyy olla integraatio molemmille lähestymistavoille, alhaalta ylös, ylhäältä alas. Työryhmässä jo sanoin, että minun alueellani Emme olisi tarvinneet korvamerkintää Lissabonin strategian osalta. Ilman sitäkin olisimme antaneet Lissabonin strategian tavoitteisiin tarpeeksi, koska kun aluetta sen talouskehityksessä ja sosiaalisessa kehityksessä haluaa vahventaa, niin siellä täytyy tehdä välintuloja, jossa Lissaboninkin strategian mukaan välintuloja täytyy tehdä. Mutta tulevaisuudelle näen sen vaaran, että korvamerkintä, tämä vielä laajennetaan vahvasti. Niin no, siihen suuntaan ei puhuttukin. Ja olen iloinen siitä, että meillä on yhteisymmärrys siitä, että kohesiopolitiikka itsenäisenä ja itsenäisen kohesiopolitiikka ei jää, ei jää yli mitään. Eli täytyy olla harmoninen ja hyvä tasapaino näiden kahdella esimerkiksi välillä. Sitten ylimenokauden alueesta. Tässä haluan sanoa ihan selvästi, että tässä paperissa sanomme nimenomaan, että kyse on teemasta konvergenssi, konvergenssialueelta. Eli alueiden komiteassa olemme kaikki yksimielisiä, eikä ole mitään tarkistuksia, jotka olisivat jotain muuta halunneet. Olemme kaikki yksimielisiä siitä, että puhumme alueesta, jotka kuuluvat konvergenssitavoitteeseen nyt ja positiivisen kehityksensä vuoksi, jonka ne ovat saavuttaneet eh, Euroopan avun ansiosta, menevät yli 75 prosentin rajan yli. Eli nykysäännöissä jäisi tämä konvergenssi, ei yhtäkään yritystä konstruoida mitään uutta tavoitetta, jos se sanotaan, että kaikki alueet 75-90 prosentin välillä, 95 prosentin välillä huolimatta siitä, missä ne ovat, niin pitäisi olla uusi tavoite tulevaisuudesta. Tätä alueiden komitea nimenomaan ei halua, kukaan siellä ei sitä halua. Onko se sitten, että varmistetaan tämä tuen äh, kestävyys? Indikaattorista puhuttiin myös. Monissa paikoissa lausunnossa puhutaan siitä, että tästä arkkitehtuurista riippumatta tavoite 1, 2, 3 on näitä alueita, joilla on maantieteellisiä erikoispiirteitä, saaret, syrjäisimmät alueet. Malkahan nyt ei tietysti ole mikään ongelma-alue, eli ei välttämättä niin Söltsaksessa. Tai, mutta sanotaan monissa paikoissa, että nämä alueet, riippumatta arkkitehtuurista, niin erityisongelmiensa vuoksi tarvitsevat erityisapua. Maderalla on ollut hienoa kehitystä. Shadim, ryhmäkollegani, on, hänellä on ollut siinä myöskin osansa. Olemme puhuneet indikaattoreista yleensä ja pitkien keskustelujen jälkeen olemme päätyneet siihen, että nyt ei olla sellaista muuta indikaattoria, jotka ovat obligaattoreita, universaaleja, tarkistettavia, kaikilla alueilla ymmärretään samalla tavalla muita kuin bruttokansantulo, jota määritelmäkriteerinä voidaan käyttää. Sen vuoksi sanomme, että alueiden äh, luokittelemisessa tämä se on hyväksi osoittautunut kriteeri. Sitten viimeinen kysymys. Rakennerahastot sanktiomenettelynä. Rova Kreel, eihän ei kuule. Voin äh, antaa vain henkilökohtaisen vastauksen. ole vielä alueiden komiteassa keskusteltu, koska se on niin uusi asia. Henkilökohtaisesti pidän sitä ehdottomasti sellaisia, joilla on vastakkaisia vaikutuksia. Rakennevarat ovat sellaisia, joita käytetään heikompien auttamiseen. Jos ne vedetään pois, niin herätään sellainen vaikutelma, että ne olisivat tällaisia palkkioita, jotka voidaan myös ottaa pois. Ja se on se ongelma. Sitten toinen ongelma vielä se, että nämä avut, tämä apu, jota tällä tuella äh, annetaan, niin niitä ei voida sitten enää käyttää. Tämä on tietysti minun henkilökohtainen näkemykseni. Mielestäni on paremmin toimivia sanktiomenetelmiä varmasti olemassa tavoitteiden saavuttamiseen. Mutta sanktiomenetelmiä sinänsä täytyy harkita. Mutta että heikoja heikon, heikennetään siellä, missä ne ovat heikkoja, niin siinä olen skeptinen. Kiitoksia. Thank you. Um, dear colleagues, we will bite. Hyvät kolme kolmelkat, pakko noudattaa. Äänestysaikaa vielä kaksi kollegaa kuitenkin puhuu. Thank you very much, and I will... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua niin lyhyesti kuin vain. Jotkut jäsenvaltioista, joista meille sanottiin, olivat erittäin hyvin käyttäneet rakennerahastoja viime kaudella, olivat Kreikka ja Irlanti. Me kuulimme, kesku, kun keskustelimme Veronika kanssa eilen ja muiden kanssa eilen, että erot itse asiassa ovat kasvaneet Kreikassa – tällä kaudella ja tiedän omasta kokemuksestani, että näin on myös Irlannissa. Olen tyytyväinen, että puhuitte näistä äh, kohesiopolitiikan tavoitteista, erityisesti harmonisesta kehityksestä, jolla pyritään vähentämään kehityseroja eri alueiden kesken. Joten miten teidän keskusteluissanne te otatte tämän asian huomioon seuraavalla kaudella? Siis tämä tieto siitä, että erot vain ovat kasvaneet joillakin alueilla miten aiotte ottaa sen huomioon, kun suunnittelette seuraavaa kautta? Minkälaisia muita keskusteluita teillä tästä on ollut? Luis Alves, ole Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria eh, felicitar... Kiitokset eh, puheenjohtaja. Niin minä haluaisin myös onnitella herra Schneideria sekä alueiden komiteaa tästä työstä. Minä olen Asoreilta kotoisin. Se on hallinnollisesti, taloudellisesti ja alueellisesti itsen, itsehallintoalue ja minulla on siitä syystä tähän, tämän asiakirjan kanssa hyvinkin paljon samoja mielipiteitä. Tässä on esitetty hyvin tärkeitä periaatteita määritellä uudelleen kansallistamista varten uudet säännöt, eli alueellistaa enemmän asioita ja näin kehittää enemmän alueellista näkökulmaa. Tässä on hyvin merkittäviä ko- kohtia, esimerkiksi vähemmän kehittyneistä alueista, antaa niille sitten enemmän tukea. Täytyy muistaa, että konvergenssipolitiikan tekijät ovat hyvin merkittäviä, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että meillä täytyy olla poliittista voimaa ja tahtoa säilyttää näiden alueiden oma kehitysmahdollisuus, etenkin 2020 strategian kautta. Ja meidän täytyy pyrkiä näitä alueita auttamaan pääsemään niihin tavoitteihin, joita niillä on kasvussa ja erityisesti järkevän, järkevien rakenteiden kautta. Ja nyt jos mietin kaikkea politiikkaa, niin sen täytyisi tuntua, toimia yhdessä harmonisesti sekä aluekehityspolitiikan kautta ja sitten kohesiopolitiikan kautta. Ja tämä poliitikkojen yhteistyö on perustavaa laatuista, koska jos me mietimme sitä, että me jaamme varoja, niin täytyy kiinnittää huomiota niiden tehokkuuteen. Ja, danke, Frau Vorsitzende, danke auch Herrn, an Herrn Schneider für dieses... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Schneiderille. Niin, kiitoksia tarkasta paperista, hyvästä paperista. Kaksi huomiota. Ensimmäinen, koskee tätä sanktiomekanismia, joka voitaisiin liittää jopa rakennerahaston maatalousrahastojen yhteyteen. Tästä eilen keskusteltiin herra Anderin kanssa komissiosta. Tässä on monia mielipiteitä. En voi kuvitella, että maa, joka rikkoo stabiliteettikriteerejä vastaan, saisi sanktiot, jos halutaan vahvempia valvontamekanismeja, Kysymys ylimenokauden tuosta. Se sanoitte, että, että se koskee näitä, jotka ovat tulleet tämän 75 prosentin rajan yli. Sitten on vain loppu-Eurooppa. Mitä sillä tehdään? kilpailukyky- ja työllisyystavoitteissa on päästy siinä mielessä kovasti eteenpäin, että monilla alueilla tulee selväksi, että missä Euroopan lisäarvo itse asiassa on että PK-yrityksiä on saatu esimerkiksi kansainvälisiin verkostoitumaan ja paljon muutakin on saatu tehtyä. Voitaisiinko kuvitella, että joillakin alueilla Länsi-Euroopassa ne ovat suhteellisesti ottaen aika köyhiä vielä, että tavoite kaksi rahoja voitaisiin itse asiassa vielä kokonaisuudessaan lisätä. Thank you, Sean Kelly. Kiitos, Sean Kelly. Thank you very much. And... Kiitoksia. Haluaisin myös kiittää herra Schneideria erinomaisesta äh, puheenvuorosta, mutta muutamista lyhyesti. Herra Van Nistelrooy teki tärkeän kysymyksen, kun hän sanoi, että meidän pitäisi ottaa mukaan paikallisviranomaisia enemmän. Tämä on erittäin tärkeä kommentti, koska ensinnäkin he toimivat lähempänä kenttää, tietävät mitä tapahtuu alueilla. Ja toiseksi eivät usein tunne olevansa ulkopuolella hallituksen päätöksenteosta, mutta erityisen kaukana he tuntevat olevansa Euroopan tason päätöksenteosta, ja jos halutaan heidät mukaan, niin silloin varmastikin he antaisivat vaikuttaisivat myönteisemmin näihin kysymyksiin tätä kautta, joten on moniakin kysymyksiä, joita meidän pitäisi pyrkiä ottamaan tähän mukaan jatkossa. Toiseksi olen samaa mieltä muiden puhujien kanssa siitä, että pitää uudelleen luokitella alueet ja miten arvioimme niitä. 75 prosentin keskiarvo BKTstä, se on ollut hyvä mm, kynnys, mutta se ei pitäisi olla ainoa kynnysarvo. Ja on sellaisia arvoja, kuten ostovoima, työllisyys, ne ovat ehkä paljon tärkeämpiä indikaattoreita todellisesta taloudellisesta vahvuudesta alueella nykypäivänä kuin 75 prosentin keskiarvo BKTstä. Ja on alueita, joissa 20 prosenttia on työttöminä. Oletetaan, että ollaan yli 75 prosentin BKT-arvoon, mutta tämän alalta löytyy 10-15 eh, prosenttia työttömyyttä. Silloin tässä on myös suuri epätasapainotekijä, johon pitää tarttua. Ja tiedän myös omasta maastani, että on moniakin alueita, jotka eivät ollenkaan hyötyisi kokonaiskontekstissa tästä ja ehkä pitäisi tätäkin tarkastella Miten me luokittelemme siis alueita? Ja lopuksi haluan sanoa, että Lissabonin sopimus ja tämä Lissabonin strategia oli aivan oikeassa. Olen kyllästynyt, kun ihmiset sanovat tässä vaiheessa, että Lissabonin strategia on epäonnistunut ilman, että mitenkään kerrotaan, miten se on ollut epäonnistuminen, miksi tai minkälaisia onnistumisia ehkä tähän liittyy. Tarvitaan jonkinlainen kunnollinen analyysi. Sen täytyy olla oikeudenmukainen ja reilu, koska siihen liittyy kyllä paljon hyviäkin asioita, joita ei ole ollenkaan korostettu. Ja jos ihmiset sitten sanovat, että Lissabonin strategia epäonnistui, silloin he sanovat, että he itse epäonnistuivat, jos olivat tämän, täällä tänä aikana, kun se oli voimassa. Me tarvitsemme hiukan tasapainoa. Pitää lopettaa tällainen haukkuminen, koska monet moittivat EUta ulkopuolelta ilman, että täältä sisäpuoltakin yhdytään heihin ja saa haukutaan kaikkia. Kaikki ei ole epäonnistunut. Me tarvitsemme hiukan perspektiiviä ja tasapainoisempaa suhtautumista. Kiitoksia. Paulus. Sitten viimeisenä Mihail Tremopoulos. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Joo, olemmekin kuulleet, että alueelliset epä kohdat ovat hyvinkin paljon kasvattaneet kuilua keskusten ja kaukaisempien alueiden välillä, esimerkiksi saarten välillä. Ja millä tavalla kohesiopolitiikan avulla voidaan antaa uusia suuntaviivoja ja, ja mahdollisuuksia rajoittaa ja pienentää näitä valtavia eroja. Yksi tulevaisuuden kohesiopolitiikan tavoitteista nimenomaan on alueellisten viranomaisten roolin vahvistaminen ja läheisyysperiaatteen vahvistaminen ja haluaisinkin nyt tietää, millä tavalla me voimme pitää tasapainon yllä läheisyysperiaatteen ja sitten unionin tavoitteiden kanssa. Kiitoksia. Ja, ich danke Ihnen herzlich. Ähm, ich fange mal mit einer... Kiitoksia. Aloitetaan selvityksiä. että tässä oli väärin ymmärrys. Haluan vielä sanoa selvästi, että alueiden luokittelussa puhumme tämän puolesta, että on yksi indikaattori bruttokansantulo eikä, ole, eikä muiden indikaattoreiden puolesta. Indikaattoreista, muista indikaattoreista voi puhua arvioinnin osalta esimerkiksi tai joustavuuden osalta äh, alueessa, mutta luokittelussa meidän käsityksen mukaan pitäisi olla myös tulevaisuudessa bruttokansantulo se rat- ratkaiseva indikaattori, jota käytetään. Tavoite kakkosen alueet haluaisin diplomaattisesti puhua tässä. Tietoisesti olemme luopuneet lausunnossa siitä, että puhutaan kohesiopolitiikan eh, varojen nostamisesta ylimenoalueesta vielä olemme sitä mieltä, että pitäisi olla nykyisin konvergenssialue tavoitteen alueet pitää olla vaan siinä mukana. Niiden ongelmia tässä kuvataan. Ja siinä liikumme myös budjettimielessä, konvergenssimielessä, emmekä puhu budjettivarojen nostamisesta tähän sinänsä. Mitä tulee sitten sanktioihin ja rakennerahastojen varojen poisotto sanktiona. Henkilökohtaisesti sanon, että jos tästä keskustellaan yksityiskohtaisesti, niin huomataan, että jos käytetään väärin rakennerahoja, ja sitten silloin sanotaan, että sees, tästä ei tule enää rahaa, niin ja tätä pitäisi ajatella yleensäkin enemmän, niin että tehdäänkö, mutta näen tämän vähemmän sanktiomenettelynä Minä, nyt täytyy vielä vastata tähän kysymykseen, mikä on suhde lisäpolitiikan ja 2020 strategian välillä. Siteraan Olbrichtia. Hän sanoi muutama vuosi sitten tästä asiasta. Se minä kovasti miellyttäen sanoi, että Lissabonin strategia, niinhän se oli vielä silloin voimassa, on väliaikainen strategia. Ja kun kaikki menee hyvin, niin Lissabonin tavoitteet saavutetaan. No nyt tiedetään, että ei saavutettu ja sitten sitä ei enää ole. Mutta kohesiopolitiikka on edelleen silloin olemassa, koska kohesiopolitiikka on ankkuroitu sopimukseen. Se on tällaista eurooppalaista politiikkaa eikä väliaikaista. Ja tämä täytyy ottaa huomioon myös Eurooppa 2020 strategian yhteydessä. Kohesiopolitiikalla on oma itseisarvonsa, eurooppalainen arvonsa, ja siihen on hyviä syitä, ja se täytyy ottaa myös huomioon. Kiitoksia vielä kovasti keskustelusta ja näistä monista puheenvuoroista. I would like to thank you very much on behalf of... Haluaisin kiittää kaikkia meidän puolestamme ja toivon myös, että yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa aina kun, kun te, teillä on se tunne, että olette äh, tuottaneet merkittäviä kantoja, niin mielellämme kuulisimme niistä. We move now to... Kiitos. Nyt kollegat, seuraava kohta on äänestyskohdasta 11. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin, että tarkistetaan, että toimivatko äänestyskoneet, joten laittakaa äänestyskorttinne ja äänestys aloitetaan. Voidaanko? Se äänestys alkaa. Please, everybody. Äänestäkää. Onko kaikki äänestäneet? Niin, tähän minä nyt juuri pyyrin. Yritän kysyä, että lopet, pyytää, että lopettaisitte keskustelun ja vähän keskittyisitte. Siis äänestys on avoinna. We are checking the machines. No, There is still people need to vote. Almost. Almost done. There is still somebody who, who didn't vote. Onko vielä jotakin, jotka eivät... Tai vieläkin on niitä, jotka eivät ole äänestäneet. Close the vote. We close. Nyt äänestys päättyy. Tää siltä tämä toimii, joten kohta 11. Sean Kelin mietintö, tarkistus 1 puolesta niin, anteeksi, Rova Krell. Voisin pyytää, että herra Olenitsäkin äitintä lasketaan mukaan. Hänellä ei ole nyt äänestyskorttia ja äänestämme hänen omasta mietinnöstä. Pitäisin ottamaan tämän huomioon. Kyllä näinkin voi käydä. Yes, please speak eh? up. Olkaa hyvä, voitte puhua. In the same... Olen paljon aivan samassa tilassa. Unohdin kortteni, jos voisimme nostaa kättä ja se voitaisiin laskea mukana. Olisin kovasti kiitollinen, jos näin voitaisiin tehdä. It's up to me apparently to decide, so I... Minä ilmeisesti päätän tästä, joten päätän näin. Näin tehdään. Kiitoksia. Mutta älkää nyt liioitelko, toivottavasti muilla on nämä kortit. Sitten, hyvät kollegat, yksi asia vielä, joka tämän asian tekee vaikeammaksi. Me emme istu ryhmittäin valiokunnassa, on erittäin vaikeaa arvioida helposti äänestystulosta, joten pyydän nostamaan käden selvästi ylös. Silloin meidän on helpompi nähdä koska suurin osa äänestyksestä on ilman äänestystä. Sean Kelly, no, tarkoitus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty minun mielestäni. Sitten koneellisesti mietinnöstä äänestys au- alkaa. Uh, yeah, we close the vote. Äänestys päättyy hyväksytty 41 puolesta y- yksi tyhjä. Kiitoksia. Sitten kohta 12. Onnittelemme tietenkin esittelijä Kelia. Sitten kohta 12. Rodi Kratsan mietintö. Tässä on paljonkin äänestyksiä, joten pyydän keskittymään nyt äänestyksen tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty selvästi. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten siirrytäänkin 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistuksen 15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hy- hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää ja sitten hyväksytty. Uh, opposing it's carried. Set, uh, amendment 31. In favor. 31. It falls. I'm sorry. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 35 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Emme tiedä tulosta, kun tarkistamme koneellisesti toinen osa tarkistusta 35. Is open. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 20-22 tuloksella. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää mielestäni hyväksytty. Sitten emme äänestä kollega 52 Kielinen kysymys. Sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme kyllä tarkistaa 53 koneellisesti. Äänestys alkaa. The vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 31.12. Ähm, olemme aivan häpeissämme täällä sitten 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 55 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 raukeaa. Joten 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64. Suunnan tarkistus näin tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 65 suunnan tarkistus tässäkin näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Hiltalon kappaleisiin uusi kohta, suullinen tarkistus Kratsalta. Kukaan ei vastusta. Äänestämme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Jos kappale A puolesta vastaan tyhjää hylätty. C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johtelun kappale CA, uusi kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko mietintö koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta kaksi tyhjää, joten onnittelemme Sean Kellyä this now because Okay. Sorry, I don't have open this one. Okay. So we go now. Dear... Hyvät kollegat, seuraavaksi kohta 13. Euroopan strategia Itämeren alueesta. Olesnitsakin mietintö. Tämä on pitkä äänestys, paljon tarkistuksia, joten aloitamme jos olette valmiita kompromissista yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 suunnan tarkistus liittyy tähän Kukaan ei vastusta ilmeisesti. Näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että täytyy tarkastaa tuossa. Hyvät kollegat, tarkastus 11 koneäänestys. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty 2024 tuloksella. the, the amendment as it is without the oral amendment, no? Yeah, the 11. Yes. Yeah. Okay. okay. Mm-hmm. So now we vote the colleagues. Nyt kollegat. Tarkistus 11 tässä muodossa ilman muutosta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 suuren tarkistus tähän tehty. Vastustaako joku sitä? Kyllä, herra Lensak. Se raukeaa vai? Se meni. niin se raukeaa näin muutetaan tämän alkuperäistä äänestämme. Tarkistus 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty selvästi. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 6 ulkoasianvaliokunnasta puolesta vastaan tyhjää hylätty 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja 22 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Compromise 4. Kompromissi 4. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten 110 tarkastuspuolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Go to amendment 5 from 5 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan sitten puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten siirrytään tarkistukseen 49 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 50 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 53. Siihen liittyy suunnan tarkistus. Ilmeisesti kukaan ei vastusta sitä, joten äänestämme näin muutettuna puolesta. Again. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Mielestäni se on kyllä hyväksytty, kyllä. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään 63 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se on hyväksytty. Jos haluta voimme tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 53. 23 vastaan. Hylätty siis 19 puolesta, 23 vastaan. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Nyt hiukan epäilemme tulosta. Joskus käy näin 76 koneellisesti. 76 we check. Vote is closed. It's adopted. Äänestys päättyy ja hyväksytty on 27.18 tulos. 78. Anteeksi, 77 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 79 kohta kohdalta, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty selvästi. Tarkastus 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta vastaan, tyhjää. Nyt en tiedä tätäkään tulosta, joten tarkistamme varmuuden vuoksi 82. äänestys. The vote is open, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty tuloksella 22.18. Sitten 84 puolesta, vas, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 13 kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 meni siis läpi. Tarkistus 107 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 109. Suunnan tarkistus liittyy tähän näin muutettuna puolesta vastaan. Olen itse. Te vastustatte. Puheenjohtaja, tähän suulliseen tarkistukseen haluaisin vielä tehdä lisäyksen, niin että voitaisiin niin, että tarkistus kuuluisi sitouttaa puheenjohtajan antamaan päätöslauselman parlamentille, kansallisille parlamenteille sekä Venäjän federaation, Valko-Venäjän ja Nor- Norjan hallituksille. Tako joku tätä suullista tarkistusta tarkistettuun 109? Jos ei, niin äänestämme tästä kaksin kerroin muutetusta tarkistuksesta. Kuka puoltaa? Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Sitten nämä viitteet. Uusi kohta pu- puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Johdosan kappaleet. Kaksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty Kolme puolesta vastaan. Nyt en kyllä tee tulossa. Tarkistamme. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Vote. It's closed. Päättyy hyväksytty 26-20 tuloksella. Sitten sitten on kappaleeseen D, 26, suullinen tarkistus. Tai tähän olisi suullinen tarkistus. Äänestämme näin muutettuna d puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No me tarkistamme tämän uudestaan. Tarkistus 6. Kappasta D-stä muutettuna. Koneäänestys alkaa. It's closed. Päättyy. Hyväksytty 29.15 tuloksella. Anteeksi, 29.16 tulos. We have to AFET two suggestions of AFET's opinion. Uh, we have split vote, so we vote for the first part of AFET. Ensimmäinen osa AFET kakkosesta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Meni läpi. Sitten AFET 3, kohta kohdalta myös. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Move now to suggestions ympäristövaliokunnan Ykkönen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Kolme koneellisesti. Open. Closed. Äänestys päättyy hyväksytty tuloksella 23-21. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. No, en tiedä kyllä miten kävi. Nyt sosiaaliset eivät oikein jotenkin toimi selvästi. Täytyy tarkistaa. Hyvät kollegat, me koneellisesti tarkistamme seitsemän tarkistuksen. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Tulos 22-21. Hyväksytty. Haluatteko, haluatko muuttaa, jos korttia ei ole. Ei. Hyväksytty. Sitten 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty mielestäni. No tarkistamme 13. S alkaa. We, no, no, no close. We close. Päättyy 25.19 tuloksella hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty mielestäni. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Please check on. Niin, nyt joudutaan tarkistamaan 16 varmuuden vuoksi. Koneen alkaa. It's open, 16 envy. We close. Päättyy. 23, 21 hyväksytty. Sitten matkailu liikennevaliokuntaan yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni se on hyväksytty. Toinen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme viiden tuloksen. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. 21 ja 24 tuloksella hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme seitsemän tarkistuksen. Äänet alkaa. It's closed. Päättyy. 23 puolesta 22 vastaan, joten näette, joskus on todella vaikea nähdä. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistamme kymmenen tuloksen. If closed. Äänestys päättyy. 25-20 hyväksytty. Vaikka lisätäänkin vielä tämä kortiton ääni. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan Tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta vastaan Tyhjä. Nyt en tiedä tätä tarkistaa. 14. Olen pahoillani. Äänestys alkaa. Closed. 25 in favor, 19 against. 25, 19 tuloksella hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se on nyt hylätty. Voi mikä tarkistaakin? Tarkistetaan varmuuden vuoksi. Siis 15 koneäänestys alkaa. 22 in favor, 20. 22, 21 hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 puolesta vastaan. Ikävä kyllä tämäkin joudutaan tarkistamaan. 17 kun äänestys alkaa. Open on the 17 transport. in favor, 18 against, so it's adopted. Now we... 26, 8, Tässä on koko mietintö koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta yksi vastaan. Onnittelemme Olen Tsekia. Nyt äänestykset on hoidettu. Thank you, dear colleagues. We move... Kollegat, onko Laslo paikalla? Kyllä. Joten sitten kohtaan 14. Haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle Laslo Surjanille. Hän selittää talousarvio menettelystä. Siis 14 kohta esityslistalla ja Laslo Surjan puheenvuoro teillä. Thank you very much, uh, madam. I understand. Kiitoksia, rouva. Ymmärrän, että molemmat kollegat lähtevät, koska budjetti ei ole kovin mielenkiintoinen tässä vaiheessa menettelyjä. Puhuisin Unkaria, joten käyttäkää luureja. Kedves kollégák, az első feladatom talán az, hogy elmondjam önöknek. Hyvät kuulijat, ensimmäinen tehtäväni on se, että sanon teille, että nyt ollaan ajankohtaisen asian parissa. Meillä on nyt tämä ensimmäinen keskustelu, joka halutaan käydä tänään Ja uskon, että voimme tehdä tämän niin, niin kuin viime vuosina on jo tehtykin. Eli tilanne on aika paljon samanlainen. Ja on aika tärkeää se, että todellakin oikea-aikaisesti tulemme mukaan, että hyvissä ajoin tämän tekstin laadimme. Ja päivän keskustelu on tietysti valmistelua tälle lopulliselle tekstille. Sitten pitää tietysti saada käännökset. Ja 12. heinäkuuta, eli viiden viikon päästä valiokunta hyväksyy tämän tekstin. Tai tekee siitä päätöksen. Nyt on siis vain keskustelu, mutta sitten myöhemmin tulee se lopullinen teksti. Sihteeristö sanoo, että tämä aikataulu käy, ja sitten sitten heinäkuun lopussa kaksi viikkoa komission ehdotuksen jälkeen. Tähän tuli jättää tarkistukset ja tämä on tärkeä asia, sillä neljän päivän sisällä neuvosto myös tekee asiasta päätöksensä erityisesti tuosta ennakkotalousarviosta ja tämä päätös varmasti sitten huomattavalla tavalla muuttaa talousarvion tilannetta. Eli siis sitä, mikä nyt tällä erää on komission ehdotuksessa. Esittelijänne täytyy myös tehdä omat muutoksensa neuvoston tekstiin. Tämä ei periaatteessa ole minun työtäni sen enempää, vaan sihteeristö sitten automaattisesti laskee ne muutokset ja ne vähennykset, joita neuvosto aikoo tehdä ja vie ne sitten eteenpäin. No, Lissabonin sopimuksen jälkeen ei enää ole voitu puhua näistä vanhoista budjettisuuntaviivoista, vaan puhutaan ainoastaan näistä hankkeista ja siitä, sy- siitä komissionkin puhe, teksti nyt puhuu. Sihteeristö ehdottaa, että 6. syyskuuta maanantai-illalla Strasbourgissa me äänestäisimme näistä tarkistuksista ja hyväksyisimme tämän koko tekstin. Tämä edelleen nyt kuuluu näihin meidän aikarajoihimme, koska kyse on 28. syyskuuta päivästä, jolloin meidän täytyy tarkistuksista äänestää, joten riittävästi aikaa on myös ottaa huomioon aluekehitysnäkökulmat. Ja 18. lokakuuta me äänestämme talousarviosta ja sitten 20, 22. ja 11, lokakuuta ja 11. marraskuuta välillä me järjestämme tämän ensimmäisen konsultaation uusista ään, uusien äänten, ää, sääntöjen perusteella. Ja minä haluaisin vielä huomauttaa ihan pari sanaa tästä talousarviosta konkreettisesti sellaisena kuin se nyt on olemassa tuossa komission asiakirjassa. Tässä on paljonkin kaikenlaista uutta ja me voimme olla sitä mieltä, että nämä kohdat, jotka meitä eniten koskevat, ovat saaneet 17 prosenttia korotusta per jäsenvaltio. Mutta jos me otamme sitten huomioon sen, että vuonna 2007, 8 ja 9 kohesiorahaston käyttö maksusitoumuksina on ollut alhaisempi kuin aiempina vuosina. Eli toisen osan talousarviokauden aikana, eli tämän vuoden 2011 aikana ja vuoden 2012 ja 2013 aikana varmasti on maksupyyntöjä huomattavasti enemmän ja täytyykin miettiä, riittääkö tuo 17 prosentin korotus tähän. Ja keskusteluissamme vuosittain, vuosittain neuvoston kanssa meidän on juuri tähän asiaan pureuduttava. Minä haluaisin että tämä sitten valiokunnan tukemaksi tulisi tämä minun tekstini ja tuo 17 prosenttia myös. Ja eri, vaikka tämä 17 prosenttia nyt tämä on esitetty, ei välttämättä vakuuta meitä totaalisesti tyystin siitä, että kaikki ongelmat olisi tällä ratkaistu. Tämä koskettelee myös kohtaa 1b, jossa puhutaan näistä sitoumuksista. Siellä on 3, 6 prosenttia sitoumuksissa muutoksia. Ja jos ajattelen näitä rakennerahastoja ja kohesiorahastoja, niin ero on vielä suurempi ja huomattavampi, koska kohesiorahasto näyttää ihan hyvältä tuo muutos, mutta tämä kohesiorahaston, rakennerahaston puoli on kyllä huolestuttava. Tämä luvun muutos mahdollisesti esittelijä on sitä mieltä, että kyseiset valtiot ovat käyttäneet sitoumuksiaan suhteessa aika väliin nähden, eli tämän, päivän, tämän vuoden maaliskuusta lähden oli noin 50-70 prosenttiin varoja käytössä. Eli näin oltaisiin suhteellisesti oikeassa vaiheessa vuoden loppuun menossa 100 prosenttia kohti sitoumuksista, mutta kuitenkin maksut ovat jääneet alijäämän jäämäisiksi niitä ei ole täysin maksettu. Ja jos katsomme tätä aikaväliä suhteessa maksuihin, niin päästään lukuun 50 ja tämä on kyllä huomattavan ikävä asia ja siitä täytyy käydä keskustelua neuvoston kanssa. Asia ei missään tapauksessa ole helppo. Ja minä uskoisin, että budjettivaliokunta olisi kovasti kiitollinen, jos meidän valiokuntamme saisi täältä vedetyksi jonkinlaisen selkeän punaisen linjan näihin asioihin ja mitkä kysymykset sitten olisi syytä jättää avoimiksi neuvotteluissa komission, neuvoston kanssa. Ja Lissabonin strategian myötä ja Lissabonin sopimuksen myötähän meille on tullut uusia keskustelumahdollisuuksia ja erityisesti siitä syystä korostaisin tuon punaisen linjan löytymistä, tuon tärkein, näiden tärkeimpien kohtien löytymistä No, tarkistuksia tietysti voi esittää sekä ryhmien nimissä että sitten omassa nimessään, mutta parlamentilla sinänsä on aika vähän pelivaraa tässä asiassa. Ehkä koskaan aikaisemmin tämä pelivara ei ole ollut näin, näin, näin tiukka. Kyse on miljardista kohesio varoista ja nyt tuo pelivara on ainoastaan 16 miljoonaa. Se on tuohon loppusummaan nähden huomattavan pieni ja tämä tietysti aiheuttaa ongelmia. Jos me sitten mietimme sitä, että me ylitämme nämä luvut, sit, sehän sitten kuuluu Janus Lewandowskin huolenaiheeksi, koska hän hoitaa näitä budjettiasioita. Ja äh, tätä pelivaraa täytyy pystyä hallinnoimaan mahdollisimman oikein ja miettiä, mitä me voimme tehdä tämän rajan sisällä. Mutta ehkäpä näihin pilot, näissä pilottihankkeissa on sitten löydettävissä tiettyjä vaikeuksia, koska meillä ei riittävästi varoja ole, mutta täytyy muistaa kuitenkin sekin, että me emme voi yrittää muuttaa tämän vuoden budjettia enää parlamentin ja komission välillä ja neuvoston välillä on melkoinen taisto käynnissä vuosittaista uud, u, lisä, vuosittaista budjetin arviointia tehdessämme. Budjettivaliokunta joka tapauksessa on tukenut aloitteessansa näitä hankkeita ja mahdollisesti tämä sitten onnistuu myös meidän ryhmässämme, mutta ei pidä, pidä odotella liikoja. Tuo, tässä nämä tulevan täysistunnon kokoukset vaativat meiltä sitten päätöstä niistä miljardeista, joita ei ole käytetty viime vuosien aikana. Ja sitten ne lähetetään niille jäsenvaltioille, jotka ne tarvitsevat. Nämä ovat nyt yleiset ehdotukset ja neuvoston mielestä juuri näiden käyttämättömien varojen vuoksi meidän ei tule pyytää enempää varoja eritoten tällaisella kriisiajalla. Eli ei ole, kuiten, mutta ei kuitenkaan ole parempia mahdollisuuksia kuin nämä kohesiorahastot, ohjelmat kriisistä ulospääsyyn alueellisella tasolla. Ja siitä syystä meidän pitäisi juuri käyttää näitä rakenteita hyväksemme. Tämä keskustelu varmasti tällä erää on vaikeampaa kuin aikaisemmin, koska jäsenvaltiotasolla on paljon enemmän vaikeuksia ja hankaluuksia kuin ennen. Jos joku jäsenvaltio on pienentänyt omaa talousarviotaan 20 prosentilla, niin on hyvin vaikea sitten pyrkiä vakuuttamaan ne siitä, että pitäisi sitten osallistua unionibudjettiin enemmän. Espanjahan on <clears throat> myös tästä jo äänestänyt. Ja vielä yksi ongelma on se, että kaikki, jotka haluavat jotain lisää tai uutta saada täältä meidän talousarviostamme, ne ottavat pyrkivät osaamaan nämä varat meidän talousarviostamme, eli varsinkin kohesiorahastosta. Ja olen kovasti iloinen siitä, että komission jäsen ei ole antanut lupaa tällaiseen. Eli komission kanssa tuskin mitään sotaa syttyy. Ja sitten näistä varsinaisista äh, pilottihankkeista on monet edustajat jättäneet ehdotuksiaan sihteeristön kautta. Me ne olemme sitten saaneet ja välitämme ne myös sitten talousarviosta vastaavalle esittelijälle. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska toimeenteväisessä suhteista koskevassa sopimuksessa parlamentti on hyväksynyt esittävänsä tällaiset pilottihankkeet ja myös valmistelevat toimet ja näin komissio tekee päätöksensä sitten siitä, minkälaisia, minkälaiset hankkeet ovat toteutettavissa. Ja tämä toteutettavuustutkimus on hyvin, hyvin merkittävä, varsinkin kun mietimme, minkälaisia kannanottoja esitämme sitten näistä muutoksista. Ja muutokset varmaan muut tarkistukset tulevat, saavat tuen täältä ryhmästä, niin toivon. Ja ne sitten liitetään muutosehdotuksina tuohon tekstiin, jos me voimme sitten sanoa, että nyt yhtä, kahta tai kolmea. Meidän valtuusvaliokuntamme tukee näistä tarkistuksista, niin on paljon, ja suuri osa meistä niitä tukee, niin on, on hyvät mahdollisuudet saada esittelijä ne myös sitten nielaisemaan. Me olemme tehneet muutamia muutoksia tähän tekstiin. Meidän olisi varmaan parempi määritellä nämä etusia kysymykset ja olla sitten ajautumatta siihen tilanteeseen, että talousarviovaliokunta pystyy tekemään päätökset näistä lisäyksistä tai muutoksista, jotka koskettelevat meidän alaamme. No, muista huomauttaisin, että minä olen myös talousarviovaliokunnassa jäsenenä ja käytän mahdollisuuksiani varmasti siellä selostaakseni alue kehitysvaliokunnan ajatuksia, enkä sinänsä pelkästään rajoita tehtävääni esittelijän rooliin. Ja sitten vielä muutama sananen näistä pilottihankkeista. Ei niiden mainitseminen estä sitä, että voitaisiin ottaa ajatuksia mukaan tarkistuksiin, joita voidaan vielä tehdä talous- arjoehdotukseen ja näin tämä ennakkovalvonta auttaa meitä loppuista päätöstä tehdessämme lokakuussa. Meidän kantaamme vahvistaaksemme neuvotteluissa ja vastataksemme talousarvion vähennyspaineisiin meidän on tarpeen esittää näitä sitoumuksia, maksusitoumuksia sääntöjen mukaisesti. Meidän täytyy pystyä jäsenvaltioiden ja kansalaisille osoittamaan se, että me emme tässä nyt tuhlaa rahoja. Jo kahden vuoden ajan tämän parlamentin ja neuvoston ohjelmissa on ollut se ajatus pyytää jäsenvaltioita kohesiopolitiikan varojen oikein käyttöön kriisistä ulos pääsemiseen. Eli kyse ei ole mistään sellaisista huimista sijoituksista, vaan sellaisista, jotka, jotka auttavat luomaan työpaikkoja ja kasvattamaan kansantuotetta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä olen sitä mieltä, että ensimmäisessä keskustelussa. Tämä varmaan nyt riittää esittelyksi. Minua kovasti kiinnostaa kuulla teidän huomioitanne asiasta. Ja ehdotankin, että keskustelun jälkeen esittelisin teille tekstin sitten englanniksi ja sen saatte käsiinne, jos se teitä kiinnostaa. Jotkut poliittiset ryhmät varmaankin omia ehdotuksiaan tässä ryhtyvät kehittelemään ja voitte välittää ne minulle sitten kahdenvälisesti. Se helpottaa työtä kovasti. Tavoitteemme ei voi olla se, että me unohdamme ja jätämme sivuun sitten muiden näkökulmat, liberaalien tai EPPn tai muiden näkökulmat. Meillä on yhteisiä ongelmia, joihin meidän on pyrittävä löytämään tehokkaasti vastauksia neuvotteluissa neuvoston kanssa ja siitä syystä meidän on voimamme kerättävä yhteen. Ja minä olen hyvin varma siitä ja tiedän siihen, että en ainoastaan edusta omaa ryhmääni tai omaa jäsenvaltiotani, vaan koko valiokunnan näkö, näkökulmaa ja siitä syystä meidän täytyy pysyä yksimielisinä ja sen takia haluaisin pyrkiä toimimaan mitä joustavimmin voidakseni ottaa eri poliittisten ryhmien ajatukset mukaan. Tähän asti tämä on ainakin onnistunut ja toivon, että se onnistuu myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. much, Laszlo and... Laszlo ja nyt Kaksi kollegaa haluaa puheenvuoron. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että meillä on nyt tätä varten 15 minuuttia vielä. Ivo Goodman. Kiitoksia. Haluaisin puhua sen takia, että kuulun myös budjettiasiain valiokuntaan. Ja eilen me äänestimme yhdestä Rova Hofmeierin ehdotuksesta budjettivaliokunnassa. Tässä tarkistuksessa todettiin tai korostettiin se oli sitä, että niiden piti, heidän piti tehdä työtä maiden kanssa, on vähemmän vastaanottokykyä rahastojen kohdalla. Minä annoin tämän tiedon koskien toukkuuteen. Voitte hyvinkin analysoida, mitkä maat näitä tällaisia ovat. Mutta sanoisin kuitenkin tästä todellisesta talousarviosta vielä rahoista. Niin kuin herra Surjan sanoin, yleisellä tasolla minä puhun ehkä hiukan täsmällisempi näistä rahoista. Ensinnäkin alue politiikkaa, jota täällä käsittelemme. Ihmiset, jotka tekevät työtä komissiossa näissä kysymyksissä, tulevat saamaan ainakin 4 miljoonaa enemmän siis hallinnollisia hallinto, joka tekee näiden varojen kanssa työtä, saa maksumääräyksenä hiukan alle ne, 4 miljoonaa vielä enemmän. 2009 oli 87 miljoonaa, tänä vuonna 85 ja ensi vuonna 89. Kukaan ei voi syyttää, etteikö tarpeeksi rahaa olisi komission puolella, mukaan lukien kaikki varat, alue, alueelliset varat, koesevarat. Voitte hyvinkin jakaa 4 miljoonaa ja katsoa, mikä on prosenttiosuus. Sitten aluekehitysrahasto. Vieläkin on varoja, rahoja pitää maksaa 2000-2006 rahoituskaudella kuitenkin nämä ovat vähenemässä tavoite yksi äh, aluekehitysrahastossa on noin 2 miljardia pilkku 18. Nämä varat pitää vielä maksaa. Tästä rahastosta on kiinnostavaa, että tavoite kaksi ei ole tulossa alas ja vieläkin pitää maksaa tällä kaudella – yli 430 miljoonaa enemmänkin niille maille, jotka tekevät työtä tavoite kaksi alueella. Sitten toinen asia on joitakin projekteja, jotka täytyy viedä loppuun urban maksumääräyksinä. Pohjois-Irlanti 50 miljoonaa jäljellä olevia rahoja. Ja jos tarkastellaan näitä kaikkia mahdollisuuksia, herra Surjan sanoi, että on erittäin pieni marginaali mutta tätä en kyllä ymmärrä, koska komissio on minulle sanonut, että me olemme kumuloineet maksumääräyksiä ja maksusitoumusmäärärahoja. Jos tarkastelee tältä pohjalta, niin silloin saattaa 10 miljardia sinne kerääntynyt. Ja jos komissio päättää lisätä maksuja, niin silloin ne he eivät katso näitä eroja eri vuosina, vaan katso, miten tämä on kerääntynyt tälle vuodelle. Ja rahoitusnäkymien alussa 2007-2008 maksu määrärahoja oli paljon vähemmän kuin sitoumusmäärärahoja, mutta 2010-2011 vuosina aluekehitysrahastossa olemme saaneet sitoumuksina 23,6 miljardia 22,7 sijaan tänä vuonna, joten suurin piirtein 1 miljardi enemmän. Ja maksuissa 4 miljardia enemmän, joten maksuissa yritetään saada kiinni 8 miljardia Tämä koskee alue- kun lähentymispuolta. Mitä tulee sitä työllisyyden kilpailukykyyn, tilanne on hiukan erilainen ja tässä maksumäärärahat ovat vain miljardi enemmän kuin tänä vuonna. Tässä on tämä ero. Jos joku analysoisi budjettia, budjettia huomaa, että tämä on aivan erilainen malli tavoitteessa yksi ja tavoitteessa kaksi, mikä ei ole selvää, kun katsoo, tarkastelee vastaanottokykyä, ei tule selväksi, miksi vastaanottokyky on 2 prosenttia vähemmän tavoitteessa kaksi, koska maat ovat edistyneempiä, mutta tässä mielessä ne ovat huonommalla tasolla kuin tavoite yksi maat. Mitä tulee sitten näihin pilottihankkeisiin, herra Suuren on aivan oikeassa. Tässä on paljonkin pilottihankkeita aluepolitiikassa. Romaanien integrointi, Erasmus, paikallisvaltuutetut, yhteistyön edistäminen aluepolitiikan kautta, myös valmistavat toimet, jotka edistävät suosiollisempaa ympäristöä mikroyrityksille ei ole enää määrättyjä PM-varoja määrätty. Joten näyttää siltä, että jos pidennetään näitä projekteja, silloin täytyy kyllä paperitkin olla valmiina, että voidaan maksaa sitten mitä tulee kohesiorahastoon, minun täytyy sanoa, että ero maksusitoumuksissa 2011-2010 on alle miljardin eri kuin ra- aluerahastossa 11,07. Se oli tänä vuonna 10,8. 1,85. Maksumäärärahoissa on, ero on suurempi, noin hiukan alle 2 miljardia on tämä ero, joten pitäisi maksaa 6,2, 2011 4,3 sijaan tänä vuonna. Joten näyttää siltä, että yritämme saada kiinni tätä tilannetta maksumääräysenä. Alun perin nämä erot ovat varsin pieniä. Yleinen asia vielä, jos taistelemme rahoista. Jos tarkastelee koko aluepolitiikkaa, Tämä on ohjelman 13 komissiossa, niin silloin nähdään, että maksumäärärahojen kohdalla emme voi syyttää. Ne ovat varsin runsaita ollut 18,1 prosenttia, valtava summa. Jos tarkastellaan muita politiikan aloja, ei löydetä tällaisia, tällaista kasvua. On erittäin pieniä politiikan alueita, vähän, vähän politiikan alueita. Siis 5 miljardia ei täy- kokonaisuudessaan. Jos sanomme, että ei ole tarpeeksi rahaa, niin ei ole kyllä reilua. Voin helposti kertoa, että on monia politiikan saaroja, joilla rahoitus on paljon vähempää, mutta mitä tulee maksusitoumuksiin, siinä on hiukan eroa, jos tarkastellaan sitä sitoumuspuolta, mutta kasvu on vain 3,8 prosenttia ja tämä 3,8 prosenttia on maltillista, se on kyllä totta. Sitten Aivan lopuksi haluaisin vielä selittää yhtä lukua. Jos keräätte kaikki muutokset 2007-2011 kaudella, plussat ja miinukset jokaisen vuoden maksuissa, samoin sitoumuksissa, ja kumuloitte tämän kaiken, saatte tällaisen luvun. Otatte 2007 vuoden, silloin kuinka paljon maksettiin alopolitiikkaa, ja niin nyt kuinka paljon suunnitelma maksavamme ensi vuonna, vuonna 2011. Tässä on kaksi lukua sitoumuksissa sidomme 2011 yli 5,4 miljardia suhteessa 2017 15,7 prosenttia enemmän maksuma- maksusitoumus, ma- maksumäärärahoissa vieläkin enemmän maksamme 2011 yli 20,8 prosenttia suhte- verrattuna 2007 vuoteen. Helppo ymmärtää 7 miljardia enemmän, koska kohesio varoja lisätään. Ja kuitenkin toimimme kaksin verroin huonosti kuin vuonna 2006. Tämä on kuitenkin päätehtävä tässä valiokunnassa, jotta saataisiin selville, miksi on joitakin maat maita, jotka näyttävät hyvältä, mutta kuitenkin ovat kaksi, kolme, neli, kolmikertaisesti jäljessä muita. Yleisesti ottaen emme voi syyttää komissiota, etteikö sieltä rahaa tulisi. Vaan on, monet politiikan saarat ovat aivan punaisella, maksuja on paljon vähemmän 2010 suhteessa aikaisempaan, mutta jos tarkastellaan täytäntöönpanoa, miten varoja on käytetty, niin se ei ole kyllä kovin hyvä tulos. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, elk jaar hebben wij in het, uh, in het kader van... Kiitokset, puheenjohtaja. Niin. Talousarvion valmistelussa me olemme seurailleet hivenen tätä samaa lähestymistapaa. Eli me seurailemme neuvotteluja neuvostossa ja toinen tilanne on on muuttunut, eli juuri nämä puitteet, joiden sisällä me toimimme, ovat muuttuneet, mutta huomauttaisin, että olen täysin samaa mieltä juuri siinä, sen, kannalla, sen kannalla olen, mitä juuri äsken kuulimme esittelijän sanovan. Tämähän on uusi teksti, sitä on käyty läpi talousarviovaliokunnassa pari kuukautta sitten ja meidän mielestämme koesiopolitiikka on kovasti parantunut sitten viime näkemään. Ja nyt on aivan oikea hetki asiaa käsitellä ja näitä tietoja käyttää. Meidän ei tarvitse asioita monimutkaistaa missään tapauksessa aivan turhan takia. Ja meillähän on hyvin vähän aikaa nyt enää käytössämme tähän keskusteluun ja siksi otan esiin vain yhden asian. Ehkä tämä nyt on vain pikku yksityiskohta, mutta minusta se kuitenkin vaikuttaa tärkeältä. Minä olen pahoillani siitä, että meidän valiokuntamme täällä ei ole ottanut huomioon eri kohtia, jotka liittyvät tähän uuteen politiikkaan, eli ei puhu ollenkaan näistä uusista asioista, joita on jo toteutettu vuoden kahden ajan aikana. Ja myös sitten puhuttu siitä, miten tästä on saatu käytännönläheistä politiikkaa. Miksi meillä ei ole mitään suunnittelua asioista? Muissa valiokunnissa näin on tehty. Talousarviovaliokunnassa on, ollaan nyt käsittelemässä tätä asiaa ja me käymme tätä keskustelua vasta nyt. Miksi tämä tulee niin hirveän myöhään esityslistalla me vasta käsiteltäväksi? Tämä nyt tästä itse käsittelyn muodosta, mutta sitten tästä tekstistä ja sisällöstä. Kun minä nyt olen katsonut tätä tekstiä, niin havaitsen tässä yleisessä osassa, Erasmuksen, siitähän olemme keskustelleetkin, mutta sitä ei kuitenkaan näyttävä tekstissä. Jos minä haluan tietoa asiasta, niin mitä minun sitten pitää tehdä? Me EPPnä olemme eh, nyt eh, nähneet tässä esimerkiksi tällaisen tekstin, joka käsittelee sekä kaupunkialueita että ei-kaupunkialueita, eli maaseutualueita. Nämä kaksi asiaa eh, ovat eh, sinänsä toisistaan eriävät ja minä haluaisin tietää, miten tätä voidaan ohjailla, mutta se ikään kuin nyt eh, on jäänyt tällaisiksi väliaikaisiksi yhtäkkisiksi kannanotoiksi. Ja me olemme antaneet kaikkien aikaa rajojen jo mennä yli. Albrecht ja moni muu on tehnyt ehdotuksia tähän. Mutta minusta meidän, mielestä, minusta meidän täytyisi keskustella erityisesti myös menettelytavoista. Jokaisen ryhmän pitäisi tehdä nämä omat ehdotuksensa siitä, mitä ne haluavat tuoda keskusteltaviksi tähän valiokuntaan ja, ja mm, tehtäisiin sellainen luettelo siitä, mistä haluamme pitää kiinni ja mistä haluamme luopua. Minä olen nyt tyytynyt tähän aluekehityspolitiikka pilariin ottamaan vain esille, mutta on monia tärkeitä kysymyksiä tässä. Se, mitä Lambert otti esille, niin saatatte muistaa, että oli keskustelu viime kerralla tai edellisellä kerralla tästä menettelystä tälle vuodelle. Ja valmistelutyötä oli tehty, koska haluttiin komission esittävän nykyisten projektien tilanteen. Keskustelimme valiokunnassa ja nyt oli epävirallinen tilaisuus, joka tuli uusista säännöistä poliittisille ryhmille esitellä epävirallisesti projektinsa, joiden relevanssia ja näkyvyyttä komissio arvioisi ja sitten viralliseen regivaliokunnan menettelyyn tultaisiin kesän jälkeen. Nyt mitä Laslo sanoi, ymmärrän, pilottiprojektien aikataulua on pidennetty 21. kesäkuuta asti. Niinkö? Budjettivaliokunnan deadline oli 4. kesäkuuta. Okay, um, I don't know how this thing works. But anyway. Okay, the... Um... Budjettivaliokunnan aikaraja, aikarajana oli saada palautetta 4. kesäkuuta. Muilta valiokunnilta voisivat lähettää tiedonantonsa komissiolle 7. kesäkuuta. Tämän takia saimme viisi pilottihanketta eri ryhmiltä ja ne sitten vältettiin sihteeristön kautta budjettivaliokuntaan aikarajoissa, jos toi sovittu. Mutta Tämä on vasta sitä alustavaa toimintaa, niin kuin herra Suurian sanoi. Tässä vaan todettiin komissa, tässä on jotakin ajatuksia. Voisitteko tutustua niiden toteutettavuuteen? Ehdoton aikaraja pilottihankkeelle tai mille tahansa muutosesitykselle asetetaan todennäköisesti elokuulle, mutta jos aiomme puhua täällä lausunnosta, niin heinäkuun kokouksessamme silloin, jos voisimme saada jotakin 21. kesäkuuta mennessä sihteeristölle niin, että voisimme sitten keskustella näistä kysymyksistä heinäkuussa. Tämä liittyy tähän aikarajan 21. kesäkuuta. Kaikki voivat vielä esittää pilottihankkeita, jo, joltakin on saatu liberaalilta EPPltä. Kaksi hanketta vihreältä, mitään ei vielä ole tullut SD-ryhmältä. Mutta voitte vielä aikaa esit- aikaan esittää. Kiitos. The committee is to be done and we... Valiokunnan viimeinen arviointi täytyy tehdä ja valmistelutyö siis tehtiin, josta keskusteltiin nykyisesti menevässä olevissa projekteissa. Nyt on keskustellut poliittisessa ryhmässä ja palaamme asiaan, että miten päätämme Regina prioriteeteistamme, joten ymmärrykseni on ollut kaiken tutkimuksen jälkeen, jota olen tehnyt viime aikoina, että näin meidän pitäisi tehdä. Nyt Konstantse Grell. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Haluan kiittää esittelijää ja toivon, että, että sekä sitoumuksista maksuissa – saadaan rahaa 2000 vuodelle, 11 vuodelle. Ei pitäisi antaa rohkeudemme lannistua näistä käyttöasteista, koska uskon, että viime kaudellahan nähtiin, että Erityisesti uudet jäsenvaltiot Tätä komission pitäisi äh, kannustaa kaikkia käyttämään kaikki komission varat. Käyttämättömät varat pitäisi pystyä siirtämään, että tähän me olemme vaatineet jo vuosien ajan. Haluaisimme nähdä, että näin tapahtuu. Ja tässä neuvosto on aina jarruttanut tätä asiaa. Mutta minäkin, jos minä olisin talousministeri, haluaisin myöskin rahani takaisin. Mutta en ole valtiovarainministeri, olen parlamentin jäsen. Ja sen vuoksi me parlamentissa, meillä on eri intressit. Ja minun ryhmälleni on suuri intressi varmistaa, että varat menevät takaisin kohesiopolitiikkaan. No sitten pilottiprojekteista. Monien vuosien ajan olen ollut varajäsen budjettivaliokunnassa. Ja tänä vuonna emme ole aloittaneet pilottiprojektia. Meidän pitäisi nyt valiokuntana käsitellä asiaa ja harkita, että eikä meidän todellakin pitäisi pyrkiä viiteen pilottiprojektiin. Se pitäisi tässä valiokunnassa varmaankin tehdä. Tiedämme, mikä budjettijärjestelmä on miten se toimii, ja pilottiprojekteille ei ole paljon rahaa käytössä. Mutta joka tapauksessa näistä väestökerhoista taistellaan kovasti, joten pitäisi katsoa kriittisesti siitä, että mikä on todellakin tarpeen, jotta viisi pilottiprojektia voisimme järjestää. Koska varmaankaan sillä ei tule tukea budjettivaliokunnasta Erasmus-ohjelmista toimii, romaanien tukiohjelmat toimivat, joten viittä pilottiprojekteja täytyy katsoa kovin kriittisesti ja harkita todellakin, että mihin haluamme asettaa painopisteemme tulevaisuuden osalta. Pienet liikkumavarat sitten, joihin esittelijä viittasi. No, tämä on ymmärrettävää mielestäni. koska ei, todellakaan paljon liikkumavaraa ei ole. Liittyy siihen, miten summista on sovittu. Ja kyllä tilanteessa mielestäni sillä ei voida paljon tehdä. Kysymys on ehkä se, että kun keskustellaan tulevasta kohesiopolitiikasta, eikä pitäisi harkita, että löydettäisiin enemmän joustavuutta. Ehkäpä tulevissa kriiseissä pitäisi harkita, että miten voidaan reagoida nopeammin. Mutta nykykeskustelussa budjetista, niin mielestäni tämä ei ole relevanttia. Ryhmämme tietysti tukee esittelijää ja toivon, että valiokunta pysyy yhtenäisenä budjettivaliokunnan suhteen tässä. Arvoisa puheenjohtaja, voin, voin aivan hyvin yhtyä näihin kollegojen aiempiin puheenvuoroihin, ne olivat oikein hyviä. Ja tässä omassa puheenvuorossani haluan nostaa yhden spesifimmän asian esille hyvin lyhyesti, koska aikaa on vähän. Haluaisin äh, puhua tästä makroalueiden rahoituksesta. Me juuri täällä aluekehitysvaliokunnassa äänestimme Itämeri-strategiasta. Ja tuon strategian äh, tekovaiheessa, ja kun noita muutosesityksiä kävimme läpi, niin esimerkiksi AFETin puolelta tuli hyvinkin voimakas, voimakas esitys siihen, että Itämeren Itämeren oma budjettilinja, joka tällä strategialla on, siirrettäisiin nelosotsakkeen alta yksi p alle, joka on sitten nimenomaan otsake, josta rahoitetaan kohesiopolitiikkaa. Minun mielestäni tästä pitäisi nyt myös meidän aluekehitysvaliokuntana käydä syvällinen keskustelu, että mitä tarkoittaa se, jos me lähdemme ensinnäkin makroalueita rahoittamaan omilla budjettilinjoilla ja toisekseen se, että jos nuo budjettilinjat sijaitsevat yksi P:n alla, josta rahoitetaan myös kohesiopolitiikkaa. Ja mitä tämä tulisi käytännössä tarkoittamaan sitten ylipäätään kohesiopolitiikalle. Me tästä ei valiokuntana, me emme ole keskustelleet tästä, mutta itse myös budjettivaliokunnan varajäsenenä tiedän, että kyseessä valiokunnassa keskustelu on ollut ja painetta monelta taholta tähän suuntaan on olemassa. Joten meidän pitää minun mielestä nyt olla hyvin tarkkana, ja ettei, ettei todellakaan käy sitten niin, että nämä päätökset tulevat meille vastaavana valiokuntana vähän niin kuin puun takaa. Thank you. Sofia, can you want to speak? Please, as briefly as possible. Pyydän niin lyhyesti kuin mahdollista. Kollegi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitokset esittelijälle tästä loistavasta työstä ja esityksestä. Me puhumme nyt kohesiopolitiikasta ja olemme sitä mieltä, kuinka paljon sen käyttäminen on ollut huonoa tai sellaista, ettei sitä voida hyväksyä. Minun mielestäni politiikasta puuttuu joustavuus ja sen takia esitänkin seuraavaa. Nykyinen kohesiopolitiikka on lähtenyt liikkeelle 2007 tammikuun ensimmäisenä päivänä ja sitä on täytäntöön pantu eri suuntaa viivoin vuodesta 2005 lähtien sellaisissa suhdanteissa, jotka olivat hyvinkin paljon parhaan paremmat kuin nyt. Tämä taloustilanne ei ollut missään tapauksessa vuonna 2005 ollenkaan kuviteltavissa silloin, kun näistä asioista päätettiin, eikä ainakaan näin laajasti ja näin voimakkaasti kuin se meitä on nyt iske, meihin nyt iskenyt joita, ja, joista, ja josta sekä valtiot että yritykset joutuvat kärsimään. Ja se, mikä tätä kohesiopolitiikkaa nyt luonnehtii, ja on juuri se, että se ei ollenkaan jousta eikä suhdanteisiin pysty mukautumaan. Ja tämä kulutus aste on riittämätön ja meillä on huomattavasti vaikeuksia nyt sitten näissä aikarajoissa saada kiinni se, mistä olemme nyt jääneet jälkeen. Ja minä haluaisin toivoa, että jäsenvaltiot voisivat pitää kiinni nyt tiettyjen alueiden käyttämättömistä varoista kansallistamalla ne. Eli joku alue, joka ei voi käyttää koko kirjekuortaan voisi sen sitten siirtää sellaisille alueille, jotka paremmin ovat pärjänneet oman talousarviomäärärahansa käytössä. Ja vielä lopuksi tämä Erasmus-ajatus ja paikalliset äh, kysymykset on minun mielestäni erityisen tärkeä asia ja paikalliset, valitsija, paikalliset valitut ja paikalliset toimijat, heidän pitäisi pystyä vaihtamaan kokemuksia kohesiopolitiikasta, koska tämä kohesiopolitiikka nimenomaan äh, tuo Euroopan lähelle alueita. Sulla tarvitsisiko vielä minuutin loppukaneetiksi? Uh, first of all, uh, I should like to thank all the Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista kollegoilta. Yritän rakentaa tästä kaikesta lopullisen luonnoksen. Nyt, kun aikaa on vähän, niin haluaisin mainita vain hyvin lyhyesti jotakin kohtia päätarkoite, pääkunnianhimo pitäisi olla puolustaa komission kantaa. Komissio on tehnyt parhaansa aluepolitiikan puolesta ja taistelu on neuvoston ja meidän välillä. Meidän siis komission tukijoina välillä. Eli tämä vanha asia, siihen tulee vähän lisää uutta juttua mukaan. Toinen kunnianhimo on tämä pilottiprojektien tuki. Tässä mielessä, niin hän ei olekaan enää täällä, olen vähän eri mieltä sosialistien kannan kanssa. Tässä vaiheessa on kiva, että on pitkä lista. Ja jos pitkä lista saa tukea erityisvaliokunnalta, kuten alukehitysvaliokunnalta, niin sitten ensimmäinen osallistasta on vahvempi lopullisessa päätöksessä. Tämä on tämä psykologinen asia koko jutussa budjettivaliokunnassa ja neuvotteluissa esittelijän kanssa. Mitä sitten tulee konkreettisiin pilottiprojekteihin? Kolme aiempaa. Erasmus on kiva idea. Se on hyvin tervetullut parlamentille, mutta ei komissiolle. Komissio vieläkin vain lupaa, että he arvioivat, lähettävät selvityksiä meille edelleen, joten en usko, että tällä alueella tulee menestystä. Että me olisimme menestyksekkäitä, en usko. Idea on hyvä, romaniasia on tärkeä. Haluaisin lisää tietoa siitä, miten se toimii. Ja mitä tulee sitten sitten mikroluottoihin pilottiprojektina, niin mielestäni meidän pitäisi huolellisesti analysoida tämän pilottiprojektin yhteyttä uuteen makrorahoitusvälineeseen, joka tänä vuonna alkaa. Ja minulla on se vaikutelma, vai sitten ihan varma, että, että se on turha, koska meillä on en, vahvempi väline käsissämme, niin kutsuttu mikroluottoväline – Määräajat taisivat olla selvät. Muutama sana, jos sopii, Lissabonin sopimuksesta, mutta lupasin arvostukseni aikana, mutta se jäi siitä pois. Olette usein kuulleet, että Lissabonin sopimuksen vuoksi Euroopan parlamentin budjettivalta on merkittävästi kasvanut. Tämä on vain pintaa. Todellisuudessa meidän valtamme on pienempi kuin aiemmin. Miksi? Koska koko järjestelmä rakentuu niin, että eri toimielimet sopivat asiasta. Ja on vain yksi tilanne, jossa parlamentti voi päättää omasta puolestaan. Budjettisopimuksessa tuli sopimus ja äänestettiin neuvostoa vastaan. Siinä tapauksessa me voimme äänestää niin kuin haluamme. On realistista, että puheenjohtajamaa kaikki jäsenvaltiot neuvottelevat meidän kanssamme. Sitten mennään toiseen huoneeseen ja me äänestämme vastaan heidän sopimustaan. Niin se on epärealistista. Täytyy olla paljon paremmin valmistautuneita neuvotteluihin, jotka ovat kovin tiukat, pitää olla hyvät sopimukset ja vahvat punaiset linjat. Se on tämän runnetilanteen salaisuus. Koska jos sanomme ei, sitten koko paketti menee takaisin komissiolle. Ja heiltä pitäisi tulla uusi ehdotus. Ensimmäinen 12 viime vuonna asti vanha budjetti toimii. Nyt he yrittävät 1.12 alle mennä. Meillä ei ole intressiä sopia, mutta puheenjohtajamaa on aina intressissä, että, että minä teen budjetin. Eli tämä on se ase. Voitteko kuvitella, että se ei ole niin vahva kuin aiemmin? Koska ainakin aiemmin meillä oli sopimus, tämä on maksutaso, ja tämän tason alla pystyimme päättämään, mihin kohtiin niin, niin kutsutaan epäkollisissa menoissa. Näin ei ole, enää, ei ole enää toista käsittelyä. Ja niin kutsuttu toinen käsittely on vain yksi äänestys, kyllä tai ei. Joten kiitos paljon. Kiitos ehdotuksesta. Teen parhaani. And just Kiitoksia Laslo ja muistuttaisin pilottiprojekteista, jos on poliittisia ryhmiä, jotka vielä haluavat esitellä niitä, niin pitäisi tehdä nyt kesäkuussa. Sitten on aikaa me valmistella, joka on viimeisintään silloin, kun budjettia muutetaan todennäköisesti syyskuuta elokuun loppu, mutta keskustelu voisi olla prioriteeteista vielä heinäkuussa. Nyt siirrymme viimeiseen kohtaan, joka on keskustelu asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat tänne tulleet meidän kanssamme. John Bachtler, Strachlaidin yliopistosta, Jean Charlec, Jean Charlec, joka on komission läpikäpäisenä entinen varapääjohtaja, Jean-Marie Rousseau, joka on entinen kansallinen asiantuntija komission aluepolitiikan pääosastolla – Ja sitten herra Jacek Schlachta Varson kauppakorkeakoulusta ja haluaisin pyytää asiantuntijoita, missä järjestyksessä tahansa päätätte keskenänne, että alustatte 5-6 minuuttia kukin siitä, mitä pidätte tärkeänä koskien 2013 politiikan siitä päättämisestä ja kun olette meitä kuunnelleet ja Ehkä, ehkä heillä Bachtler ensin. Mennään alo- a- aakkosjärjestyksessä. Niin, ähm. Um, Vähän huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen John Butler Euro- European Policy Research Centerista Strathclyden yliopistosta Glasgowsta. Minulla on pyydetty puhumaan noin viiden minuutin verran, joten esittäisin joitakin lyhy- kommentteja siitä, missä mielestämme nyt olemme Ajatellaan tulevaisuuden po- Sitten erityinen kommentti siitä, miten politiikka käytännössä toimii ja toteutuu. Selvästi on enemmän intensiti- intensiiviyttä tässä keskustelussa nykyään, ja se on ottanut esille tärkeitä kysymyksiä koskien politiikan tulevaisuutta. Ensinnä, jos tarkastelemme, mitä voitaisiin kutsua yhteiseksi pohjaksi uskon, että on moniakin aloita, joilla ollaan pitkälti samoilla linjoilla samaa mieltä. Ensinnäkin politiikan täytyy keskittyä enemmän, potentiaalisesti keskittyä, määrätään rajoitettuihin prioriteetteihin, innovaatio, tutkimus, vähäinen talous ja inhimillisten voimavarojen parantaminen. Toinen alue on tarve paremmalle näkyvämmälle tulokselle politiikasta. On erilaisia ehdotuksia, joita on tehty suuremmasta ehdollisuudesta, mitä tulee varojen käyttöön, parempia indikaattoreita tarvittaisiin ja suurempaa arvioinnin määrää. Kolmanne, kolmantena monissa puheenvuoroissa on vaadittu strategisempaa johdonmukaisuutta, tietysti EU-tasolla eri politiikan alueiden välillä rakennepolitiikoissa ja rakennepolitiikkojen ja muiden EU-toimialojen välillä. Neljänneksi on nähty, että on tarvetta rationalisoida rahoitushallinnointia ja valvontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pidä vähentää kurinalaisuutta mitä tulee sääntöjen noudattamiseen, mutta järkiperäistää sitä, miten käytännössä sääntöjä sovelletaan. Neljänneksi selkeästi jälleen on tarvetta yksinkertaistamiselle hallinnollisesti. Tämä on ollut piirre oikeastaan kaikissa uudistuskeskusteluissa, joita on käyty viimeisen 20 vuoden aikana. Ja lopuksi vielä tärkeä kysymys. Uskon, että ollaan samaa mieltä, että pitää erityisesti korostaa alueellista yhteistyötä voidaan nähdä myös jotakin selkeitä eroja, mitä tulee keskusteluun. Ensimmäinen e- tärkeä avaineroalue, mikä rooli, rooli sille pitäisi olla, minkä alueen se pitäisi kattaa? Pitäisikö politiikan jatkossakin olla EUn laajuista vai pitäisikö keskittyä köyhimpiin? Vai pitäisikö jatkossakin tämän olla vahvaa politiikkaa omin ehdoin omana politiikkanaan? Tai toiseksi sellainen, vai pitäisikö sen täydentää ja tukea muita poliittisia muita toimintamuotoja. Sitten on eroja, mitä tulee suhteisiin eri rakennepolitiikkojen välillä. Esimerkiksi Euroopan kehitys, aluekehitysrahasto, sosiaalirahaston välillä ja rakennerahastojen välillä kokonaisuutena ja mikä on, ja miten se suhteutuu kehityspolitiikkoihin. Eroja nähdään myös siinä, kuinka paljon merkitystä annetaan monitasoiselle hallinnolle. On kysymyksiä esitetty siitä, onko tämä on pitäisikö täytäntöpanossa keskittää vai alueellistaa. Nyt kun olen tehnyt näitä yleisiä ajatuksia, tarttuisin yhteen erityiseen alueeseen, jolla mielestäni on yksimielistä siitä, että täytyy saada aikaan parempaa näkyvämpää tulosta, performanssia. Uskon, että hiljattaiset arviointitoimet, joita komissio on suorittanut esimerkiksi regio pääosasto on ollut suuri askel eteenpäin ja tämä valiokunta varmaankin on kuullut tästä esimerkiksi eilen. Mutta aika huomattavia muutoksia on myös arviointikulttuurissa, jota olemme nähneet ainakin joissakin jäsenvaltioissa. Mitä tästä kaikesta tavallaan tihkuu näistä eri arvioinnista on selkeästi se, että kohesiopolitiikka – vaikuttaa huomattavalla tavalla, ainakin joidenkin metodologioiden mukaan. Se on vaikuttanut merkittävästi joidenkin mallien mukaan BKT-kasvuun. E, on huomattava todisteita siitä, että se vaikuttaa työllisyyteen, erityisesti mitä tulee yritystukeen. On myös konkreettisia keinoja, kun on puututtu alueellisiin vajeisiin ja puutteisiin. Ja todisteita on vahvasti myös lisäarvosta, että politiikka tuo mukanaan. Ja erittäin erittäin tärkeää. Tällaista äm, sivuvaikutuksia myös kotimaan politiikassa myönteisellä tavalla tästä syntyy. Kuitenkin tästä, näistä todisteista näkyy myös se, että tulokset ovat varsin epätasapainoisia. On suuria eroja maiden välillä. Ehkä tämä nyt ei ole hämmästyttävääkään, ehkä sitä ei kukaan odottaisikaan. Mutta mikä kuitenkin tässä on huolettavaa, on ovat todisteet jatkuvista institutionaalista ongelmista, jotka heikentävät politiikan tuloksellisuutta. Esimerkiksi voimme nähdä, että on riittämätöntä analyyttistä pohjaa, kun laaditaan ohjelmia ja erilaisia interventioita. Voimme nähdä, että on tällaista heikkoa strategista ko- Mm, ollaan kaukana tästä yhdenmukaista lähestymistavasta. Puuttuu myös koordinaatiota eri tahojen välillä, jotka ovat täytäntöönpanosta vastuussa tässä politiikassa. On heikkouksia resurssien myöntämisessä ja jakamisessa, miten projekteja valitaan. Ja huolimatta ponnisteluista, huomattavistakin ponnisteluista, ei pystytä kunnolla valvomaan ja antamaan ajoissa käytettävää hyvää tietoa monissakin tapauksissa. Ja vaikkakin arviointikulttuuri on la- levinnyt laajemmalle, niin tätä puuttuu. Nämä institutionaaliset ongelmat eivät päde kaikkialla. Ja hyviä esimerkkejä on hyvistä käytännöistä myös näilläkin alueilla. Samoin heikkouksista löytyy esimerkkejä. Kysymys kuuluu, minkä takia Tällaista jatkuvaa institutionaalista rajoittuneisuutta löytyy. Jotkut ovat tulleet tietoon aikaisemmissa, äh, aikaisemmilta kausilta vuodelta 2000 ja tämä voidaan jäljittää 90-luvun puolen välin saakka. On joitakin kysymyksiä, joita mielestäni pitää todellakin vakavissaan tarkastella tämänhetkisessä keskustelussa. Ensinnäkin mahdollisesti pitäisi tarkastella uudestaan, miten jaettu moni, hallinto toimii, monitasoinen hallinto, se on selkeä vahvuus politiikassa, mutta se voi olla myös heikkouksien lähde joskus. Ihanteellisesti tällainen monikerroksisuus toimii ja se kuvattiin hyvin Parkham-raportissa. Ja aivan erityisesti yksi piirre hyvässä monitasoisessa hallintojärjestelmässä on, että Korkealla tasolla on kyky varmistaa, että varat käytetään tehokkaasti ja asianmukaisesti. On moniakin kohtia, joihin voidaan myöhemmin palata. Sitten toinen kysymys liittyy strategisen johdonmukaisuuteen interventiossa. Minä jo mainitsin haasteet EU-tasolla, mutta olen sitä mieltä, että tämä, tässä on haastetta myös jäsenvaltioille, joissa monista monissa tapauksissa puut puuttuu yhteistä selkeää ajattelua siitä, miten interventioita toteutettaisiin. näyttää hyvältä strategisessa asiakirjassa, mutta ei välttämättä enää käytännössä. Kolmanneksi olen sitä mieltä, että on tärkeitä kysymykset, jotka liittyvät institutionaaliseen kapasiteettiin. Tämä on varmaankin tunnustettu tällä ohjelmakaudella ja onkin ryhdytty toimiin korjaamiseksi, asian korjaamiseksi. On varmasti selvää, että monissa tapauksissa eh, interventioita hoidetaan hyvin, varat käytetään ja niistä ollaan eh, tilivelvollisia, mutta se on eri asia kuin strateginen integroitunut koherentti lähestymistapa. Ja tässä mielestäni on tärkeitä kapasiteettiongelmia ja ehkä myös hallintoon liittyviä ongelmia. Ja lopuksi vielä kiinnittäisin huomiota rajalliseen tilivelvollisuuteen, joka tähän politiikkaan liittyy osittain. Tämä tapahtuu ohjelmatasolla, jolla puuttuu vakavaa keskustelua siitä, miksi tavoitteisiin ei ole päästy, mutta myös EU-tasolla e puutteita on. Ja tässä nyt toistaisin mm, raportin suositusta siitä, että korkeamman, taso, korkeamman tasoinen foorumi varmistaisi sen, että ainakin politiikan saavutukset saavat keskustelua osakseen jäsenvaltioissa ja varmistetaan jonkinlainen vastuu, tilivelvollisuus. Kiitoksia. Who's next? Kuka olisi seuraavana? Jean-Charles, ole hyvä. Eh, hyvä puheenjohtaja, kiitokset eh, tästä kutsusta. Aivan nopeasti tulevaisuudesta sanoisin, että keskuskysymys on jo sekä täällä että komissiossa, ja, komissiossa että jäsenvaltioissa se kysymys, onko kohesiopolitiikka edelleen ajankohtaista ja mikä sen lisäarvo sitten olisi. Ja nyt mikä sen tuon lisäarvon riittävyys sitten ovat. No, tätä iäistä keskustelua kohesiopolitiikasta on käyty jo vuosikaudet. Uskoisin, että tärkein asia, jota on muistutettava tässä, on juuri se, että aluksi kyse oli rakenne toimista, pitkäaikaisista rakenteellisista toimista. Ja kyse ei ole mistään suhdannepolitiikasta ja kolmanneksi kyse ei ole myöskään tulopolitiikasta, eli kyse ei ole kohesiopolitiikan tehtävästä toimia juuri näin, vaan kyse on sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden edistäminen, joka kuuluu jäsenvaltioiden harteille. Ja tätä täytyy kovasti nyt korostaa lisäarvoa etsiessämme. Ja nyt sitten toiseksi huomauttaisin, että täytyy muistuttaa tämä kysymys, tätä kisasta kysymyksestä, että 20 vuoden ajan asia on kovastikin muuttunut ensiksikin. Kovasti toimittiin toissijaisuusperiaatteen pohjalta, kun valittiin ohjelmia alue- ja valtiotasolla. Ja sitten pikemminkin tällainen rahoituksen tarkastus on kasvanut ja näin sitten todellisuudessa periaatteessa alueet niitä tukevat tai tutkivat, mutta komissio sitten lopulta päättää näistä, näistä päätösehdoista niiden argumenttien ja tavoitteiden mukaan, joita on määritelty. No, haluaisin nyt huomauttaa, että me voimme hyvin lyhyissä aikaväleissä tässä esittää seuraavat kysymykset. Aluetaso, onko se edelleenkin tarpeellinen kohesiopolitiikan kannalta? Ja tästähän poliittista keskustelua juuri käydään. Ja toiseksi sitten kohesiopolitiikka vähentääkö se edelleenkin eroavaisuuksia? Ja kolmanneksi sitten tästä äskenkin kuulimme puhuttavan, eli kohesiopolitiikan hallinta, joka on tärkein ja olennaisin tekijä lisäarvoa määritellessäni. Ja ensiksi tästä aluetason merkityksestä kansalliseen tasoon nähden ja myös sitten sektoritoimiin nähden. Tästä on käyty, ollaan käynyt, käymässä poliittista keskustelua. Ja ihan kaksi huomiota ensiksi. 27 valtion unioni itse asiassa vastaa siihen, että 55 prosenttia alueista, ja meillähän on tässä reilu, melkein 300 aluetta unionissa, ja niissä 55 on alle, prosenttia on alle tuon keskitason ja näin kilpailukykymahdollisuudet ja kehitysmahdollisuudet noilla alueilla on huomattavat verrattuna sitten niihin muihin alueisiin, jotka ovat korkeammalla tasolla. Eli nämä alueet elävät vaikeuksissa ja koko unionin alueella siis suurin osa alueista elää kilpailukykyongelmissa ja sitten maaseutu maaseudun muokkausongelmissa. Ja sitten toiseksi 104 aluetta, eli yli kolmas osa kuuluu tuohon 100-150 prosentin haarukkaan. Ja sitten kolmanneksi tämä kilpailukykypuoli ja eri ero, eroavaisuudet eh, kilpailukykyyn nähden ja, syrjivää, ja syrjään joutunut asema, etenkin Japania ja Yhdysvaltoihin nähden, on huomattava osa alueita. Ja tämä osoittaa juuri noita kohesiopolitiikan eroja ja alueiden eroja unionissa jos me haluamme nyt pyrkiä löytämään tällaisen yhtenäisen roolin, yhtenäisen alueen ja saada nämä kaikki yhteisiksi myös tässä maa, maailman laajuistuvassa maailmassa on suuri haaste. Ja näin me tässä nyt sitten voimme tietysti verrata näitä alueiden eroja muihin alueihin yhdestä kahdeksaan, Euroopan unionissa yhdestä, yhdestä kahteen, Yhdysvalloissa yhdestä neljään, Japanissa. Eli tämä keskustelu osoittaa sen, että sektoripolitiikalla on omat ratkaisumahdollisuutensa ja voidaan toimia juuri juuri toisella tavalla kuin tuo strategia 2020 osoittaa. Ja minä ainoastaan muistuttaisin nyt seuraavasta asiasta toiseksi, eli kohesiopolitiikan toiminnasta ja eroavaisuuksien vähentämismahdollisuudesta. Lissabonin sopimus on artiklassa 174 osoittanut, että tämä näiden erojen vähentäminen ja erityisesti maatalomaaseutualueilla ja, ja heikentyneillä teollisuusalueilla ja niin poispäin, kuuluvat juuri tämän politiikan keskiöön. Lissabonin sopimus on aivan juuri äskettäin hyväksytty äänestyksessä. Ja sitten toiseksi siinä huomautetaan, että alue, alueellisesti täytyisi ottaa huomioon eri, niiden erityispiirteet, eurooppalainen lähestymistapa ja maaseutu näkökulma. Ja näin voidaan sitten paremmin määritellä nämä eroavaisuudet. No missä nyt ollaan menossa tässä keskustelussa? Näyttäisi siltä, että olisi kaksi poliittista vaihtoehtoa olemassa. Toi toisaalta eh, kohesiopolitiikka, jonka pohjalta määritellään nämä etusijakysymykset ja sitten sektori alakohtainen politiikka. Kaksi Äh, nämä ottaisin esille, kaksi näistä ottaisin esille ja ensiksikin puhuisin tal- kilpailukykyisimpien talouden alojen vahvistaminen ja, ja alueellisen, alueellisten heikkouksien poistaminen. Ja toinen asia on juuri se, että kohesiopolitiikkaa täytyisi nostattaa valtiolliselle tasolle eikä alueelliselle tasolle. Mitkä seuraukset tästä sitten saadaan aikaiseksi? No täällä puhuttiin bruttokansantuotteesta ja sen sellaisesta bruttokansantuote kansallisella tasolla varmaankin otetaan nyt sitten vähemmän merkityksekkääksi tekijäksi muiden tekijöiden lisälle ja ohelle. Ja sitten toiseksi huomauttaisin, että alueet voivat olla kumppaneina eurooppalaisessa ratkaisussamme ja, ja tämä ikään kuin nyt katoaa tuohon strategian 2020 mennessä sopim- tuossa, noissa suuntaviivoissa ja toivommeko me tosiaan tätä. Nykypolitiikan rakenne oli kyllä ongelma, mutta kenelle se sitten oli ongelma? On selvää, että se on, tämä rakenne on ongelma jäsenvaltioille, niille, jotka ovat sitä mieltä, että uudelleen kansallistaminen on paras ajatus avoimen koordinaatiomenetelmän kautta. Ja näin ne jäsenvaltioiden näkökulmasta, jotka näin haluavat nähdä asian, niin niiden mielestä tällainen kohesiopolitiikka voidaan pukea tällaiseen eurooppalaiseen toimintamuotoon, muotoon ilman varsinaista eurooppalaista valvontaa. Ja onko sitten tämä toinen vaihtoehto, tuo, tuo kilpailukykyyn kehittäminen ja sitten muut alueet voivat sitten vain seurata tuota kilpailukykyä luonnollisesti mukana. No tämä tietysti ohjaa kehityseroihin huomattavasti, jotka nyt jo tällä erää ovat yhden suhde kahdeksaan, josta äsken mainitsin. Ja sitten kilpailukykyymme esimerkiksi Yhdysvaltoihin nähden vain entisestään heikkelee, heikkenee tietyillä alueilla. Ja kolmas vaihtoehto on tämä kohesiopolitiikka, jota hoidetaan ainoastaan kansallisella tavalla, tasolla ja alueellinen taso unohdetaan tyystin. Ja nyt me erityisesti puhumme sitten kansallisen tason ja eurooppalaisen tason politiikan vaihtoehdoista ja valinnoista. Ja nyt tässä ikään kuin luovuttaisiin alueellisesta ohjelmoinnista ja myös yhteisestä rahoituksesta. Ja nyt jos ajattelen eh, tätä suuntaviivaa, johon meidän täytyisi pyrkiä, on säilyttää tämä nykyrakenne, mutta pohtia kuitenkin eri alueiden selkeitä tarpeita, joten on päivän selvää, että eh, kes- keskihuomion täytyy kiinnittyä juuri näihin huonoimpiin alueisiin ja ohjata sinne varoja ja kehitysmahdollisuuksia ja sitten työllisyys ja kilpailukyky kannalta ihan juuri äsken nopsasti ehdinkin sanoa, että missä mihin nämä sitten sijait, missä, missä nämä sijaitsevat maailmanlaajuisella tasolla. No suurissa vaikeuksissahan nämä alueet juuri ovat ja eurooppalaista, eurooppalaista toimintaa tarvitaan juuri näihin kysymyksiin. E- kansallinen ja eurooppalainen ja alueellinen sijoittaminen alueisiin ja näihin ongelmiin vähenee alvariinsa ja e, eurooppalainenkin toiminta, eurooppalaisetkin varat ovat vähentyneet näissä kysymyksissä. Kolmanneksi jos keskustelemme nyt sitten tästä siirtymäkaudesta, e, niistä, jotka ovat kaukana unionitavoitteista, niin sitä tätä keskustelua täytyy käydä hyvin vakavalla tavalla, koska niihin tarvitaan erityisrahoituksellista puuttumista. Ja uskoisin nyt, että näissä aikaisemmissa keskusteluissa käymämme keskustelu talouskriisin vaikutuksista ei ollenkaan ole taloudellisesta näkökulmasta katsottuna oikealla tasolla, koska emme pysty vastaamaan näihin haasteisiin haasteisiin, joita meillä on. 2011-2012 nähdään nyt nämä varsinaiset eh, tulokset tästä kriisistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna, erityisesti työttömyyskysymyksissä. Ja meidän täytyy miettiä, miten me nyt nopeasti voimme toimia, voidaksemme luoda tällaisen helpomman eh, rahoitusvälineen, jonka kautta näitä alueita voisimme auttaa, koska nämä alueet, heikot alueet ovat vielä heikommassa tilanteessa siinä vaiheessa. Mutta varmasti nykyjärjestelmää on sy- täsmennettävä siten, että mitä eri tarpeita kullakin alueella sitten varsinaisesti on. Ja erityisesti sitten suurkaupungit esimerkiksi joissa on huonoja, suuria syrjäytyneitä, syrjäytyneiden alueita. Ja sitten tällaiset keskikokoiset alueet, jotka ovat suurin tekijä, suurin tekijä tässä koko politiikassa. Ja sitten teollisuuspolitiikan muutokset niihin kovasti vaikuttavat. Ja sitten alueiden väliset synergiat. Tässä meidän alueellisen, alueellisen politiikkamme pitäisi todellakin toimia ja, ja hajauttamisen ja, ja toimia. Nyt vielä sitten ottaisin esille kolmanneksi tämän ähm, koheesiopolitiikan hallinnan, joka on kaikista hankalin ongelma varmaankin, ja tässä etenkin pu, puuttuisi siihen, että se on varmaan vielä vaikeampaa nyt kuin aikaisemmin. No, minulla, minä olen saanut näistä, näistä asioista puhua useankin, useankin otteeseen ja minun mielestäni ongelman ytimenä tulevaisuuden kohesiopolitiikassa ja sen hallinnassa on juuri seuraava. Eli tämä toissijaisuuspolitiikka sellaisena kuin sitä on kehitelty, onko se realistista ja, tyy- ja, ja riittävää? No ei minun mielestäni, jos mietimme hallintaa, prioriteettien valintaa, yhteisrahoitusta ja keskustelua tuloksista, se on ollut täysin riittämätöntä. Alueet nyt tällä erää ovat eh, kieltäytyneet tästä. Komissio tekee omaa työtään, komissio tekee työtään suorastaan meidän puolestamme ja sitten neuvosto ja parlamentti otettu ikään kuin sivuun. Minun mielestäni täytyy käydä keskustelua vakavalla tavalla juuri vastuusta ja tavoitteista ja nykyisistä haasteista. Herra Bachelor jo ottikin esille nämä eh, eri indikaattorit ja, ja oireiden arvioinnit ja sitä usein usein ei ole sitten ollenkaan harjoitettu. Ja kolmanneksi huomauttaisin, että tähän päivään mennessä jäsenvaltiomme kansallisella tasolla eivät ole halunneet todellakaan sitoutua tällaiseen tulosten arviointiin. Ja minun mielestäni tärkein kysymys hallinnossa nyt ottaa esiin seuraavat asiat. Ja, ja, ja, ja se on tämä, tämä eri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 ehdollisuus. Ja, <clears throat> ja varsinkin, jos ajattelen tuota 9. päivän taukokuuta valtionpäämiesten tekeviä päätöksiä talousarvion muutoksista ja sen sisällö ja, luonnon, luon, ja, ja itse roolin muutoksista vaikuttavat koheesiopolitiikkaan Ja tämä politiikka saattaa olla hyvin vaara, vaarallista, koska me saatamme sitten mennä tähän makrotaloudelliseen eh, ehdollisuuteen ja seurata sitä ehdollisuutta. Ja sitten sanotaan, että ei tarvita mitään kohesiopolitiikkaa sen enempää, annetaan vain shekki jäsenvaltiolle tasolle ja sitten ECOFIN neuvosto päättää, että siitä vaan nämä rahat eikä mitään tuloksia välttämättä saada aikaiseksi suhteessa sitten eh, noiden alueiden kehitykseen nähden. Ja näin tämä hallinto, eh, jonka, jota tämä erityispolitiikka tarvitsisi, ei välttämättä ollenkaan saa aikaiseksi varsinkaan alueelliselta ja paikalliselta eh, näkökulmasta katsottuna, vaikka tämä vaikuttaa huomattavasti tulevan Euroopan rakentamiseen. Ja sitten tämä toinen ehdollisuuden val- valinta. Se liittyisi sitten tämän politiikan omiin erityispiirteisiin, eli loisimme, sellaisen linkin eh, varsinaisten täytäntöönpanoehtojen välille aluepolitiikassa ja sitten niiden välineiden ja keinojen ja tulosten välille. Tästä voi nyt ajatella jotain pikkuesimerkkejä ilman sen kattavampaa listaa. Jo ensiksikin usein rahoitetaan tällaisia ympäristösijoituksia vaikka, eh, vaikka vielä ei ole edes täytäntöönpantu eikä transponoitu eurooppalaista ympäristödirektiiviä ja silti siihen on määrätty jo rahaa. Eli tarvitaan unionidirektiivejä, jotta voidaan sitten tehokkaasti sijoittaa lisää unionirahoja näihin alueellisiin hankkeisiin. Toinen esimerkki, meidän täytyy käydä vakavaa keskustelua näistä asioista myös sellaisten alueiden kanssa, joiden bruttokansantuote on joku tietty summa ja sitten jo verrattuna johonkin toiseen osaan alueeseen, jossa on 60 prosenttia tuosta toisesta, toisen kansantuotteesta. Mutta näitä täytyy seurata nyt järkevästi, koska ehdot eh, ja tilanteet eivät ole samat esimerkiksi Virossa ja Ranskassa. Eli täytyy ottaa huomioon tämä bruttokansantuote ja työttömyys näillä eri alueilla, eikä verrata alueita vaan blokkina keskenään toisiinsa. Ja näin sitten voidaan tehdä näitä ohjelma-arvioita ja ohjelmavalintoja, eikä tässä mennä pelkästään tähän subsidiariteetti subsidiariteettiperiaatteen varjoon ja ymmärtäisin, että tämä eh, tässä 2020 strategiassa nimenomaan nyt eh, pitäisi keskittyä ja keskittyä, keskittyä näihin eh, eri yksityiskohtaisiin tilanteisiin ja keskittää niihin voimamme. No entä sitten minkälaista konkreettista politiikkaa voidaan luoda? Kohesiopolitiikka tarvitsee tällaista toimielinten välistä yhteistä keskustelua. Sitä ei vielä ole käyty riittävästi ja minun mielestäni on nyt työstävä työtä yhteen kahteen suuntaan. Ensiksikin neuvosto, jossa tätä kohesioneuvottelua on käyty tuossa rahoitussuuntaviivojen yhteydessä. Täytyisi luoda tällainen samanlainen kuin on tuo talouspoliittinen komitea, niin tällainen aluepoliittinen ryhmä myös, joka vastaisi tuota samanlaista talouspuolen ryhmää, joka säännöllisesti sitten tiedottaa ja kertoo näistä erilaisista strategisista vaihtoehdoista, joita joita on tehty tai tehtävissä. Ja näin sitten saa pysyttäisiin paremmin kärryillä ja mekin täällä saisimme parlamentissa paremmin tietoa asiasta ja näin sitten komission kanssa ei tarvitsisi ryhtyä rettelymään ja sitten saada tuomioistuimelta näitä päätöksiä asiasta. Ja, ja tämä keskustelu eh, esimerkiksi juuri mm, tuomioistuimen ja komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä on aivan ikuista siitä, miten näitä varoja on käytetty ja ja mitkä takuut niillä ovat olleet. Meidän, minun mielestäni täytyy vastuuta enemmän ohjata alueille ja jäsenvaltioille ja myös tälle parlamentille, koska parlamentti tai komissio tai sitten molemmat yhdessä voivat kutsua jonkun jäsenvaltion oman toimielinjärjestelmänsä kanssa edustamaan aluettaan ja selostamaan, miten näitä täytäntöön pantu on näitä varoja. Ja näin voidaan sitten helpottaa tätä keskustelua ja, sitten, ja, ja, ja keskustella sellaisista asioista, joista komissio ei ole vastuussa. Komissio on toimielinten kannalta, kannalta katsottuna vastuussa näiden eri hankkeiden valvonnasta. Mutta meidän täytyy tuoda vastuuseen myös muut asian tekijät. Ja sitten minä puhuisin tästä korvamerkinnästä. Siitähän puhutaan paljonkin, 75 prosenttia kakkostavoitteeseen ja 75 sitten näille konvergenssialueille. Tämä on hyvin kiinnostava ajatus, mutta täytyyhän meidän nyt kuitenkin vilpittömästi asiasta keskustella minä uskoisin, että jäsenvaltiot ja muistaakseni myös parlamentti eivät ole vastustaneet lopultakaan kiusausta heikentää huomattavasti näitä prosenttilukuja, joita Lissabonin strategiassa oli esitetty. Ja nämä luvut itse asiassa eivät nyt pysty mitään lisäarvoa tuottamaan, joten meidän täytyisi sekä että komission yhdessä pystyä nyt 2020 strategiassa sel selkeästi asettumaan tiettyihin prioriteetteihin, eli eh, kilpailukykyyn ja tutkimukseen ja sitten toiseksi pohtimaan erityisesti maaseudun kehittämistä ja energiaketjua ja energian säästöketjua ja kolmanneksi soveltaa ja sopeuttaa taloudellista uudelleenjärjestelyä näissä työttömyystilanteissa ja taloudellisissa vai- huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Minun mielestäni 2020 kaikki päämäärät määrät ovat hyviä kaikissa jäsenvaltioissa, mutta kohesiopolitiikan vastuun kantaminen pitää olla paljon tehokkaampaa ja, ja selkeämpää. Nyt päättäisin puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Thank you very much for invitation. I would like... Kiitoksia kutsusta. Haluaisin esitellä toisen näkökulman erilaisin kuin kollegani. Meidän ei pitäisi soveltaa aluepolitiikan ystävien lähestymistapaa, vaan ottaa huomioon myös perusteltu kritiikki ja tietysti epäreilu kritiikkikin, koska sekin on mielenkiintoista. Haluaisin ottaa esille siis muutamia kohtia. Kohta yksi. Uusien ajatusten hidas siirtyminen teoriasta käytäntöön – paikkojen ja virtojen äh, taloudet ovat tällaiset ajatukset. Jos parkaraportti luetetaan tarkasti, niin paikkojen ekonomia on hyvin suunniteltu. Jos puhutaan toisesta ulottuvuudesta, niin alueellinen kohesio voisi olla paras tapa implementoida virtojen talous. Jos puhutaan Konnektiivisuudesta ei pelkästään perinteisestä e- infrastruktuurista, verkostot, rajojen e, ylityksen seuraukset. Ehkä pitäisi lisätä jotakin e, johtavien keskusten defuusiosta. Kohta kaksi. Liian hitaasti kehitetään Euroopan taloutta. Onko kohesiopolitiikka siitä vastuussa? Hyvin vähän, tai ei ollenkaan, voidaan sanoa tietysti se on ongelma, että miten voidaan tukea talouskasvua, talouden kehitystä Euroopassa. Ja tietysti tiettyä panosta voidaan antaa, koska voimme auttaa käyttämään kaikkia mahdollisuuksia kehittää kehityskapasiteettia Euroopan alueella. Mutta kaikki pidämme mielessä, että ensimmäinen versio strategiasta EU 2020 siitä puuttui kohesiopolitiikka. Ja vasta konsultointin jälkeen se lisättiin alue ja paikallinen ulottuvuus otettiin mukaan, mutta ymmärrän, että se lisättiin teknisesti, ei todellisuudessa. Suuret, liian suuret transaktiokustannukset edunsaajille verrattuna tuloksiin. Se on hyvin tärkeää, että tarvitsemme todellista yksinkertaistamista Päällekkäisen työn välttäminen, siinä tehdään jonkun verran, mutta todennäköisesti liian vähän. Vähennetään sitä, että toimielimillä on kaksinkertaiset transaktiokustannukset. Siinä on paljon varaa Puolassa muissakin maissa. Vähennetään hallintokullannuksia pienille määrärahoille, se on mainittu monta kertaa. Lisätään hallintokulttuuria kohesuopolitiikkajärjestelmässä sitä on jo kollegani käsitelleetkin. Koordinoinnin puute eri politiikkojen välillä. Tietysti olemme vain osa tätä peliä. Emmekä voi saada korkealaatuista koordinaatiota, jos muut kumppanit eivät ole siihen alukkaita. Se, mitä ehdotan integroinnin ohjelmoinnin dokumenteissa, että otetaan mukaan kaikki politiikan joissa on alueellinen ulottuvuus mukana. Maaseutualueiden ongelmat, muiden kehitysalueiden ongelmat, ei ole kovin korkealla esityslistalla. Ymmärrän, että asia on hyvin poliittinen, joten sen vuoksi emme halua tehdä väliin tulla sekaantua siihen. Mutta se on erityisen tärkeää että vuoden 2007 muutosten jälkeen. Intervention keskittymisen puute ehkäpä liian pitkä menu, mutta on Tässä on aina tällaista peliä neuvotteluissa jäsenvaltioiden komission välillä, koska komissio yrittää saada lyhyen listan, jäsenvaltiot yrittävät saada niin pitkän kuin mahdollista. Ja myöhemmin on laaja mahdollisuuksia käyttää päärahoja. Keskitytään temaattisiin prioriteetteihin äh, milloin kuin hajatettuihin projekteihin, joilla ei ole minimikonsentrointimassa. Voi olla myös hyvin pieni osarahoitusosuus, mistä aiheutuu ongelmia, koska koska software hardware on ollut niin edellä, kaukana toisistaan, niin multiplaattoriefekti myöskin puuttui. Sitten käyttöastetasot. Käytetään vähän käytetään, käytetään nopeammin, nopeammin. Tietysti numerovapaata indikaattoria siitä, että miten nopeasti käytämme rahaa. Mutta se on vain numero kolme, tarvitaan numero yksi ja kaksi myös. Numero yksi todennäköisesti tehokkuusindikaattori, numero kaksi ehkä tulosten näkyvyys. Ja mitä tässä jo otettiin esille, käytetään valvontaa, evaluointia, arviointia, taloudellista mallintamista, projektien valinnan patologiat näyttää, että se on kaukana parlamentista, mutta on tärkeä tämä asia, koska se on näkyvin elementti eh, yleisölle, koska sitä nähdään kaupungisalueella. Jos olemme tarpeeksi vahvoja painostamaan käyttämällä algoritmeja, proseduurien avoimuudesta ja milloin tahansa, kun jotain outoa tapahtuu, tehdään välintulo tarpeeksi ajoissa. mitä on tänään jo käsitelty myös, että ei ole tarpeeksi joustavia. Kun vaihdetaan parhaita käytäntöjä suhteessa vastauksena äh, talouskriisiin, pilottiprojektit ja välimentekulttuurista tarvitaan on muita samankaltaisia asioita ja pitäisi valaista systeemin suunnittelemista ja sitten tällainen checkauslista ja jos sovitaan siitä, että miten ongelmiin puututaan. Mutta se, mitä sanottiin jo esille, pitäisi pitää mielessä Delorin perintö ja minun mielestäni alueellisen tason äh, uniikki rooli tässä politiikassa ja siinä perinnössä on, vah, on vahven, vahventui. Yleiseurooppalainen politiikan soveltamisala, joka ottaa mukaan kaikki Euroopan alueet, Euroopan lisäarvo siinä politiikassa, merkitys integraation kannalta, politiikka, joka on lähempänä kansalaisia, verkostoituminen ja niin edelleen. Ja tietysti kestävä politiikka, pitkän aikavälin politiikka. Jos asetetaan viitearvot, voidaan tehdä mikä tahansa muutos, jota täällä ja siellä ehdotetaan. Kiitos. Ja viimeinen puheen on Samari Russo. Kiitoksia puheenjohtaja. En tiedä, kuulanko minut hyvin, puhun hiukan tässä mm, tämän mikrofonin sivussa, istun hiukan. Haluaisin pitää liittyä näihin aikarajoihin, jotka meillä on tässä myönnetty ensinnäkin, koska tukeudun tähän laajempaan kuvaan, joka tässä laadittiin, tähän työryhmän asiakirjan, joka, joka on käsitellyt kohdistopolitiikan tulevaisuutta. Ja sitten vielä, koska yritän aivan lyhyesti suhteut vertaa Euroopan tätä politiikkaa muihin, muunlaisiin politiikkoihin, joita harjoitetaan muualla maailmassa, enkä halua puhua pelkästään USAsta, vaan myös minulla on ollut tilaisuus tutustua kiinalaiseen aluekehityspolitiikkaan, jossa pitkälti tukeudutaan innovointiin. Ja on tästä lyhyesti myös esimerkkejä. Mitä tulee siis tähän aikaisempaan. Keskittyisin nyt seitsemään kohtaan, jota pidän erittäin myönteisenä sikäli, että näin voidaan optimoida koko kehitysprosessia alueillamme kolmessa vaiheessa. Ensinnäkin puhuisin kohesiopolitiikasta tarkastellen alueiden monimuotoisuutta. Sehän on merkittävä rikkauden lähde Euroopalle – eikä sitä pitäisi mitenkään vähentää kohdallisen kautta. Ja toisessa vaiheessa käsittelisin tutkimusta, kehitystä, innovointia ja niiden roolia alueiden kehityksessä. Ja kolmannessa vaiheessa puhuisin suuntaviivoista, joista on mahdollisuus pitää kiinni verrattuna tähän facing in, facing out politiikkaan, jossa tällä hetkellä ehkä on tullut selväksi, että pitäisi saada aikaan uuden tyyppisiä alueryhmiä. Mitä tulee kohesiopolitiikkoon, joka puoltaa alueesta kohesiota, johon liittyy näitä monimuotoisuuskysymyksiä. Tässä pitää olla erittäin valpaan sikäli, että kohesiopolitiikan ei pidä tarkoittaa välttämättä sitä, että harjoitetaan vain yhdenlaista kehityspolitiikkaa, unohtaen näin rikkoa rikkaus, mitä eri alueet voivat tuoda, mukaan lukien ne, jotka ovat kehityksestä jäljessä, joita siis kutsutaan englannin lagging behind, tavallaan perässä laahavat alueet. Pitäisi käyttää kaikkia synergioita, joita käytössä on kohesiopolitiikassa ja alakohtaisessa politiikassa, jota kehitetään tavallaan kautta Euroopan. Sitten kolmanneksi pitää ottaa huomioon yhteydet, joita voidaan saada aikaan osaamiskeskusten tai huippukeskusten ja jäljellä olevien alueiden välillä politiikalla, jota on pitkästi, pitkälti kehitelty regio-pääosastossa Interregin kanssa. Ja jos on mahdollisuus ottaa mukaan edistyneitä alueita tällaiseen toimintaan, samoin jäljessä olevia alueita, jotta voidaan hyötyä näistä hyvistä esimerkkeistä ja käytännöistä ja pohtia myös, mitä mahdollisuuksia näille jälkeenjääneille alueille on edistää jälleen itseään ja myös edistyneitä. Ja sitten pitää vielä sanoa, että yleensä pidetään Kiinaa maana, jossa, joka harjoittaa vientipolitiikkaa, mutta nyt kuitenkin Kiinassa tällä hetkellä harjoitetaan erittäin monimuotoista kehityspolitiikkaa eri, eri sen provinsseissa ja pää, suurimmissa kaupungeissa. Olenkin voinut itse nähdä, että kaikki kehityspolitiikan elementit, joita on EU-ssa, Euroopassa, anteeksi EU-ssa kehitetty, niitä nyt sovelletaankin sitten Kiinassa. Provinssille myötään selkeää autonomiaa, ne voivat ehdottaa tällaista kehitystä ja nyt voidaan nähdä monimuotoista aluekehityspolitiikkaa siellä harjoitettavan. Sitten puhuisin myös siitä, kuinka tärkeää innovointipolitiikka on ja miten se vaikuttaa alueellisesti. Korostan tässä se avaintavoitteita, joita liittyy kehityksen tutkimukseen ja miten tätä kautta alueet kehittyvät. Haluaisin korostaa samalla ratkaisevan tärkeää roolia, joka alueella pitäisi olla, kun toteutetaan 2020 strategiaa. Sitten puhun vielä niistä resursseista, joiden kautta voidaan optimoida – Koheesiopolitiikan teho juuri parantaen facing out, facing in, facing in menettelyjä. Ja sitten tällainen uudenlainen ryhm, alueen luokittelu olisi tarpeen. Eh, kannattaisi miettiä sellaista alueryhmää, jota pidettäisiin tällaisena nousevina alueina tavallaan nousevien talouksien lailla, mitä tulee innovointiin. Ja mainitsin tässä kaksi esimerkkiä nykyhetkeltä. Toisaalta aloite, johon Unité France on ryhtynyt, ja siinä arvioidaan aluepolitiikkoja 27 ranskalaisella alueella. Siinä käsitellään strategiaa, innovointia ja tutkimusta. Ja mielestäni tämä on aika mielenkiintoista, kun mitataan politiikkaa tasolla ja arvioidaan innovoinnin kautta aluetta ja kehitys- ja tutkimuspolitiikan kautta tätä aluetta. Sitten toinen esimerkki löytyy Enterprise-pääosastosta, joka aikoo ehdottaa Top Up Scheme kaltaista ohjelmaa, jossa käytetään kaikkia synergioita vertikaalisti EU-tasolla, kansallisella tasolla, alueellisella tasolla ja paikallisella tasolla, jotta voidaan e- edesauttaa tällaista kehitystä. Ja sitten tällaiset transversaalit äh, synergiat eri pääosastojen kesken komissiossa – regiopääosasto, joka käyttää rakennerahastoja, mutta myös enterprise- ja tutkimuspääosastot, jotka enemmänkin pyrkivät edistämään alueiden ja yritysten asemaa innovaation kautta. Lopettaisin tähän. Kiitos. Uh, we have around 15 minutes for... Nyt on 15 minuuttia keskustelulle. Haluaisin myös kertoa niille kollegoille, jotka eivät tiedä, että meillä ovat asiantuntijat keskustelussamme myös työryhmässä tulevan kohdisen, tulevasta kohdallisuuspolitiikasta tänään, mutta jos on kollegoita nyt, jotka haluavat kommentoida tai kysyä, niin olkaa hyvä, herra Kurski siellä jo pyysi puheenvuoroa. Herra Kurski, teillä puheenvuoro. Czy mnie słychać? Słychać. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikista alustuksista asiantuntijoilta. Osittain kulin webstreamista, osittain henkilökohtaisesti. Mutta puolalaisena uutena Euroopan parlamentin jäsenenä, joka tulee siis maasta, joka 2004 vuonna liittyi EU-hun, niin en voi iloita siitä, että joissakin asiantuntijoiden lausunnoissa dominoi kuitenkin tendenssi siihen, että kehitysprioriteetti EU:ssa on innovointi, uudet tekniikat. Meidän tai näissä maissa, jotka useiden vuosikymmenien ajan olivat rautaisen takana, eivät voineet kehittyä normaalisti sodan jälkeen. Eivät päässeet esimerkiksi Marshallin suunnitelman rahoihin, niin innovointi ja uudet tekniikat on tällainen eh, asia, joka oikeastaan tarkoittaa sitä, että rahat, jotka tulevat vanhasta EUsta, niin menevät ikään kuin vasemmasta taskusta oikeaan taskuun ja palaavat tähän vanhaan EU-hun ja eivät auta yhteen kuuluvatta siinä mielessä kuin ajateltiin. Samanlainen ongelma liittyy tähän Baresin ensimmäiseen esitykseen 2020 strategiasta, että paino oli innovaatiossa, uusissa tekniikoissa, niiden projektin kustannuksella, joiden piti ottaa konvergenssi yhteenkuuluvuutta. Ja kun nämä erot ovat yhä suuret alueiden välillä Euroopassa, niin konvergenssiprojekteilla autetaan työllisyyttä tässä mielessä. Eli alueelliset erot ovat kasvamassa 27 jäsenmaassa ja sen seurauksena voi voivat syventyä nämä hyvinvointierot alueiden välillä. Köyhät alueet erityisesti, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, niillä on käyttämättömiä varoja ja potentiaalia, joka voi, voisi hyödyttää koko EUta, jotta kuitenkin voidaan y- y- sisämarkkinoita käyttää ja niiden potentiaalia käyttää Täysimääräisesti tarvitaan infrastruktuuriinnovointia koulutukseen, ihmispääomaan. Se kuitenkin edellyttäisi sitä, että pidetään tätä yhteenkuuluvuusprioriteettia yllä Euroopan budjetissa, joka on ollut tois, siellä kaksi budjetissa tähän mennessä. Parlamentti on jo usein ilmaissut tukensa tällaiselle kohesiopolitiikalle – jotta voidaan vastata demograafiseen haasteeseen, energiaturvallisuuteen ja tällaisiin haasteisiin. kuuluvassa Euroopassa on, pitäisi olla tärkeimmällä sijalla yli 40 vuoden ajan vanhan ja uuden Euroopan on tahtomme vastaan erottanut rautaesirippu. Kaikkien intressissä pitäisi olla se, että nämä rautaisirposta syntyneet velat, huonot asiat voitaisiin päästä niistä yli. Sitten voidaan keskittyä uusiin teknologioihin ja innovaatiopolitiikkaan. Mutta nyt se on liian aikaista ja se de facto itse asiassa johtaisi uuteen kahden nopeuden Euroopan syndrooman. Eli uudesta Euroopasta uusista jäsenvaltioista tulevina jäseninä. Pidämme tärkeänä tätä kohdepolitiikan ylläpitoa ja että voidaan kehittää sitä osaa Euroopasta, joka ei monia vuosikymmenen ajan pystynyt kehittymään normaalisti. Lambert van Nistelrooy. Kiitokset. Hyvä puheenjohtaja. No varmasti on vielä liian varhaista tehdä tähän minkäänlaisia muutoksia minä kysynkin, että koska näitä muutoksia voidaan tehdä. Tässä puhutaan nyt uuden kohesiopolitiikan toteuttamisesta 2020. Ei minusta ole missään tapauksessa liian varhaista asiasta puhua, vaan ryhdyttävä toimiin jo oitis. Ja minä olen kyllä edelleenkin tiukasti sitä mieltä, että tämä alueellinen politiikka ja vaatii meitä näkemään asioita hyvin toisella tavalla ja myös jakamaan sitten alueiden ja valtioiden välillä näitä varoja oikeudenmukaisemmin. Tiedän, että meillä on olemassa tämä vihreä kirja, ja tämä alueellinen kohesio pitäisi sen olla osa tästä tasa-arvosta alueiden ja valtioiden maantieteellisessä, maantie, maantieteellisessä näkökulmassa. Ja minun mielestäni tähän toisaalta täytyy käyttää eri yhteyksiä ja yhteyksien yhteenliittämistä erityisesti hyväksi ja pyrkiä käyttämään joillain toisella alueella saatuja etuja jaettavaksi toisella alueella minun mielestäni tarvitaan toisenlaisia malleja, sellaisia, joita me emme vielä tunne tarkasti, eli uusia malleja luodaksemme sellaisen lähestymistavan, jonka pohjalta paremmin voisimme kaikki nämä keinot hyö, ottaa hyödyntä, hyötyyn. Ja tässä on nyt puhuttu sitten jo uudesta uusista sopimuksista. Nämä sopimuksia on olemassa jo kaikkien valtioiden kanssa, mutta visioita puuttuu. Yleinen kehitysvisio puuttuu moneltakin jäsenvaltiolta, eikä välttämättä ole olemassa sellaisia vähimmäistavoitteita alkuunkaan monilla jäsenvaltioilla, erityisesti maaseudun kehityksessä tai uusia aloitteita olemassa uusien teknologian käyttöön ottamisessa. Ja tällaiset alueet sitten tietenkään eivät pääse pääse mukaan peliin. Tarvitaan myös rohkeutta osallistua näihin uusiin visioihin ja uusiin hankkeisiin ja tulevaisuuden kuviin. Meidän täytyy toimia paljon kestävämmin, paljon vihreämmin, paljon yhteenkuuluvaisemmin, jotta me voimme todellakin pystyä kuulumaan tähän kerhoon. Me tarvitsemme riittävästi rohkeutta osallistuaksemme tähän ja rohkeutta meiltä on usein puuttunut. Sean Kelly. Muutama kohta selvitykseksi. Luvut, jotka annettiin Euroopan alueesta, mainittiin 55 prosenttia, oli 75 prosentin kynnyksen alla bruttokansantulosta, 30 prosenttia keskimäärin yli 15 prosentin. Jossain sitten selvityksen kunnolla, missä maantieteellisesti nämä alueet ovat, ovat alla keskiarvon, ovatko ne erityisesti osa EUta, ja ne ovat 15 prosenttia kovin siellä huipulla. En ole ihan varma, ymmärsinkö, että ehdotettiin, että rahat, joita ei käytettäisi täysin alueella, voitaisiin siirtää hallituksen puolelta jollekin muille alueille maassa. Ehkäpä tämä olisi väärin, mutta jos näin olisi, niin se johtaisi siihen, että liioitellaan kuluja, jotka liittyvät johonkin projekteihin, ja hallitus voisi vain liioitella ja sitten sanoa, että näin paljon ei ole käytetty, joten siirretään se johonkin toiseen paikkaan. Ja haluaisin näistä kahdesta selvitystä. Kiitos. Sitten Wojciech Olenitschak. Kiitoksia paljon. Tämä on, on erityisen tärkeää, että juuri tällä hetkellä keskustelemme yhteenkuuluvuuden politiikasta ja sen tulevaisuudesta liittyen myös strategian 2020, vaan se mitä täällä painotettiin, niin myös täytyy koordinoida kaikkia politiikkoja, joita EU toteuttaa. Ja jos on puutteita, niin nekin tulet esille näiden herrojen analyyseista. Ja minun vähän inspiroitu, mitä puolen kollega kertoi, niin täytyy sanoa, että minulla ei ole epäilystä siitä, että me uusina jäsenmaina kun ajatellaan infrastruktuuriongelmia, eh, tieinfrastruktuureja, mutta myöskin ympäristön suojeluun liittyen, koska se on hyvin tärkeää ja siinä meillä oli hyvin suuria viivästyksiä, niin tämä on meneillään oleva prosessi. Ja perspektiivinä, jos on 2013 sitten tulee uudet eh, rahoitusnäkymät, niin ei loppuun asti asioita voida hoitaa, mutta ollaan hyvällä suunnalla. Tietysti täytyisi inspiroida alueita nyt ja jäsenvaltioita siihen, että tällä alueella, joka liittyy tyypilliseen infrastruktuuriin, niin tulevaisuudessa olisivat aktiivisempia itsessään alueet. Haaste on valtava haaste. Se, mihin tässä olemme kiinnittäneet monta kertaa huomiota täälläkin salissa, että globaali kilpailu, Kiina, muut maat, jotka kehittyvät hyvin nopeasti, ja täytyy panostaa tietoon, tieteen, uuteen puhtaisen teknologian, innovaatioon. Ja minä kun katson Puolaa, niin se mitä minä pelkään on se, että teemme sen liian myöhään. Ja että nyt olemme kaukana, jos puhutaan vaikka panostuksesta tieteeseen, uuteen teknologiaan, niin kaukana takana, että jos näihin alueisiin ei tule tukea nopeasti EUlta, niin hyvin vaikeasti tulee meillä hoitaa asia. Ehkäpä eh, herra Schlachtel oli sellaisia laskelmia, että miten paljon meiltä puuttuu siihen, että voisimme saada kiinni vanhan unionin maat, eh, pahoittelen tällaista vielä käytän nimeä, infrastruktuurissa, joilla on take tietystä rahoista. Miten paljon meiltä puuttuu? Miten paljon uusia jäsenvaltioita täytyy antaa rahaa, että saadaan kiinni tällä osa-alueella? tutkimuksessa, tuotekehityksessä, uusissa tekniikoissa saadaan kiinni nämä uudet jäsenvaltiot. Äh, anteeksi, vanhat jäsenvaltiot. Pelkään. Valitettavasti tunnenkin vastauksen, että infrastruktuurissa meillä puuttuu varoja. Sillä vielä täytyy tehdä paljon. Ja tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tieteessä siellä on vielä suuri suuri kuiluero ja siinä tarvitaan vielä enemmän. Sen vuoksi minulla on eri mielipide kuin herra Kurskilla, ei pelkästään varmaan tässä asiassa, mutta näin minä tämän näin laajemman, laajemmin yksinkertaisesti. Voisiko pyytää asiantuntijoita vastaamaan näihin asioihin, jotka jäsenet ottivat esille, jos haluatte? Okay, uh, first of all, thank you uh, for those. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Tartun tässä muutamaan kysymykseen, jotka tulivat esille. Ensinnäkin on samaa mieltä siitä, mitä herra Kurski sanoi siitä innovoinnista ja EU 2020 on tietysti vaara siitä sitä top-down ylhäältä alas lähestymistavasta ja näin alueet itse, itse eivät voi määritellä kehitystavoitteitaan Tämä tunnustettiin mielestäni hyvin myös Barka-mietinnössä, jossa ehdotettiin sellaista että eriytettyä lähestymistapaa. Korostettaisiin EU-tason prioriteetteja erityyppisillä alueilla. Sitten mitä herra Van Nistelrooy sanoi, mielestäni alueellinen, alueellisen kohdisen lähestymistapa ei tai voi tarvita uudenlaista ajattelua, jos ollaan joustavia ja luovia, kun ajatellaan to- sovellusalaa. Me unohdamme joskus tämän suunnan, kun puhutaan makroalueista, verkostoista ja muista alueista, vyöhykkeistä. Ja myös paikallistasolla Leader ja Urban kaltaisen hankkeen kohdalla menneisyydessä, mutta voimme nähdä tällaista tapahtuvan myös Kansallisessa kehityspolitiikassa, esimerkiksi Ranskassa ja ystävässä kuningaskunnassa, ja mielestäni tilaa on kyllä suuremmalle rohkaisulle tämän tyyppisestä lähestymistavasta, mutta mielestäni on kuitenkin tärkeää, niin kuin on sanottu, että nämä alueet määritellään määritellään sen pikemminkin alhaalta ylös eikä ylhäältä alas. Sitten lopuksi siitä, mitä herra Kelly sanoi, sitä siirretään käyttämättömät varat muille alueille kyllä olisi pitkälti samaa mieltä näistä vaaroista. Meillä on kokemusta tällaisesta, kun yritetään ensin 2006 tutkimus suunnitelma lähes jokainen maa päätti hylätä tämän lähestymistavan ja sitten siirrettiin käyttämättömiä varoja ohjelmien kesken. Jean-Charles? Oh, ja. Jean-Charles, vai miten? Ja, kyllä. Niin lyhyesti kuin mahdollista. Muuten, tul- tai tulkkaus loppuu viiden minuutin päästä. Uh, thank, you, thank you very much for, uh, for interesting comments. Kiitoksia mielenkiintoisista kommenteista. Haluaisin kahta asiaa käsitellä. Se, mitä herra Nistelrooy sanoi, tärkeää. Pitäisi pitää ter- aluekohesiota tällaisena avautuvana mahdollisuutena, koska uutta raikasta ilmaa saadaan politiikkaan sitä kautta, se on se etu. Ja kun aluekohesiota toteutetaan, niin voidaan ajatella ulottuvuutta, joka ei ole mukana perussopimuksessa, ympäristöllinen, kulttuurinen, alueellinen kohesio, sitä voitaisiin toteuttaa sen kautta. Ja toinen kommentti olisi toinen. Kun vältetään, meidän pitäisi välttää ansaa, jossa kohesiopolitiikka on, äh, siitä tulee getto köyhille. Sen vuoksi pitää päästä uuteen suuntaan ja mitä raskainta kritiikit sanovat kohesiopolitiikasta, heidän, he löytävät vain kolme osa-aluetta, jossa kohesiopolitiikka on tärkeää. Perinteinen infrastruktuuri, koska on yhä alueita ja paikkoja, jotka ovat eristeytyneitä ongelmissaan, hyvin köyhät alueet, erityisen köyhät alueet, ja sitten rajojen ylittävä yhteistyö, koska on mahdotonta löytää parempaa paikkaa sille. Jos annetaan itsemme mennä sellaiseen ansaan, niin se olisi kriittistä kehitykselle. Ja sitten vielä, jos puhutaan kohesiosta, niin maiden tasolla olemme onnistuneita, se on hyvä. Hallitukset ovat tyytyväisiä. Alueellisella tasolla on niin, että hyvät tilastotieteilijät voivat tehdä temppuja ja sanoa, että kyllä asioita tapahtuu Euroopassa tai ei tapahdu, mutta muutokset ovat hyvin kapeita. Ehkäpä vähän parempaa kohesiota ollaan saavuttamassa ja maiden sisällä. Huomioimme nopeasti kasvavia eroja, ja se on kriittistä. Kysymys on se, että jos onko se meidän ongelma vai ei. We have really one minute for each. Minuutti kullekin puhujalle. Okay. Euh, niin ihan opsasti täsmentäisin alueista, viimeisten eurostatin lukujen mukaan, ei tämä ole mikään oma keksintö, niin 75 prosentin tavoitteen ala ja alhaalla olevia alueita on 69 27 unionin jäsenvaltiossa, josta 20 15 unionin vanhemmassa, vanhassa järjestelmässä, eli 69 yhteensä. Ja sitten 75-100 prosenttiin on 7 67 aluetta, eli, eli nyt tässä uudessa mm, järjestelmässä. Ja eli 30 prosenttia on tuon, tuossa 75 ja 100 prosentin välillä. Ja sitten on 101 aluetta, eli 95 prosenttia vanhan unionin alueella ja sitten kolme uusissa jäsenvaltioissa. Eli on olemassa 104 aluetta, jotka ovat hyvin äh, tällaisessa hankalassa tilanteessa. Äh. Hyvinkin nopeasti sanoisin ainoastaan pari sanaa korostaakseni rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarpeellisuutta jonka pitäisi ottaa kaikki, kaikkien alueiden, jäsenvaltioiden alueet huomioon ja olisi sitten helpompi tehdä tällaista rajat ylittävää yhteistyötä. Tämä on se asia, mitä pitäisi erityisesti painottaa. To the last point on the agenda. Viimeinen kohta esityslistalla, niin kuin kiitän esityslistalla, mikä on ilmoitus koordinaattorin päätökset jäsenille. Ensinnäkin olemme alkoineet mietinnöt. Puheenjohtaja vahvistettiin uudelleen esittelijäksi Madeira ja Asorit mietinnössä. Palvelukritiivin toimeenpano on annettu liberaaliryhmälle. Tutkimuksen puiteohjelman toteutuksen yksi Yksinkertaistaminen EPPlle sitten koordinaattorit ehdottavat, että päätös tehdään heidän puoleltaan maanantaina kuudesta, kuudelta 18 myöhäisintään siinä, että tehdäänkö valikuntalaitoinen mietintö kohesiopolitiikan tulevaisuudesta pohjana täysistökeskustelulle lokakuussa. Olemme myös sopineet, että annamme seitsemän mietintöä, valkointaloitteista mietintöä, kuusi olemakalotteista mietintöä ja yksi implementointimietintö. Implementointimietintö strateginen mietintö 2010 allegoidaan EPPlle ja INI-raportti tavoitteesta kolme myöskin menee EPPlle. Sosiaalidemokraatille on annettu mietintö synergioista rakennerahastojen välillä. Demograafinen muutos on toinen mietintö, joka menee sosiaalisteille ja demokraateille käyttöistä ongelmista Aldelle ja ECRstä mietintö liittyen urban alueisiin. Vihreän ryhmän kollegat, heille on annettu myös eni mietintö aiheesta, ei ole vielä päätetty tarkoista aiheesta lähetetään siis mietintöjen tarkat otsikot lähetetään teille vielä. Ja olemme myös sopineet, että otetaan esille sanktion menekaan ALDE-ryhmän ehdotuksesta yhdessä tulevassa kokouksessa. Ja sulin kysymys, joka liittyy Toledo äh, neuvoston kokoukseen. Siitä tehdään päätös ensi viikolla, äh, ensi, kes, ensi seuraavassa kokouksessa kes, kesäkuussa. Kiitokset tästä hyvin hedelmällisestä ja tapahtumarikkaasta päivän kokouksesta. Ja nyt kiitoksen erityisesti asiantuntijoille, jotka näette myöhemmin myös tänään Kokous keskeytetään. Kiitos ja kiitos tulkeille.